mes chers collègues, nous allons y aller. No niin, hyvät kollegat, nyt me jatkamme työtä ja keskustelua. Liikkuvuuspaketista. Tänä iltapäivänä me aloitamme sisämarkkinoista ja siihen liittyvistä sosiaalisista aspekteista Wim van de Kamp esittelijänä, Rova Merja Kyllönen, ja rouva Monteiro de Agier, joka ei ole vielä paikalla. No, me aloitamme heti välittömästi teidän kanssa. Vinland de Campanan puheenvuoron teille ja sen jälkeen keskustelu varjoesittelijöiden kanssa ja lopuksi annamme puheenvuoron komission edustajalle. Hän antaa lausuntonsa. No niin, Wim de Kamp lähtöön. Siitä vaan. Mevrouw de voorzitter, dank u zeer. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ihan näin alkuun haluaisin myös tässäkin hiukan muistella Jens Nilssonia. Hän oli yksi kolmesta esittelijästä tässä asiassa, joka koskee markkinoiden toimintaa. Meillähän on kabotaasiasiakirja, jota Jens hoiti. Sitten on työntekijöiden lähettämistä koskeva osa, joka kuuluu Merja Kyllöselle ja itse olen esittelijänä näissä ajo- ja lepoajoissa. Ja olen kyllä hirvittävän ilahtunut siitä, että Ismail Ertug ottaa hoitaakseen kabotaasipuolen toinen SED-kollega siis. Hyvä puheenjohtaja. 492 tarkistusta on esitetty aika huomattava määrä. Ja olemme ne ryhmitelleet yhdeksäksi ryhmäksi. Ja jo ensikierroksella varjoesittelijöiden kokouksessa olemme käsitteleet niitä 13.3. ja tiistaina sitten 27.3. on tarkoitus pitää toinen varjoesittelijöiden kokous ja Tuolloin tavoitteena on esittää ensimmäiset kompromissitarkistukset. Ja huomenna iltapäivällä, se ei tietenkään koske suoraan teitä, mutta meillä on tekninen kokous, jossa käsitellään muutamia näistä teknisistä näkökohdista. Näitä tarkistuksia on muotoiltu pitkään ja hartaasti ja ne koskevat seuraavia aiheita. Yksi suurista teemoista tässä mietinnössä on näiden kevyiden kaupallisten ajoneuvojen asema. Ja tarkistuksissa on sellainen suuntaus, että asetusta laajennettaisiin koskemaan myös alle 3,5 tonnin painoisia ajoneuvoja 2,4, 2,5, 2,8 tonniin sitä todennäköisesti kompromissitarkistuksessa esitetään. Ja sitten tätä soveltamisalan laajentamista, se vaikuttaa myös ajopiirturiin ja sitten sijaintipaikkavaatimuksethan kuuluvat tuonne kabotaasipuolelle. Ja näitä sijaintipaikkakohtia laajennetaan kahdesta neljään. Sitten hyvä puheenjohtaja, lepo- ja ajoajat kapeasti katsottuna. Tässä on erilaisia vaihtoehtoja, kun puhutaan tästä lyhyestä viikoittaisesta levosta, missä, milloin ja mitä, mitä joustavuutta noudattaen neljän viikon aikana. Sitten on tarkistuksessa sanotaan, että luovutaan siitä tai pidetään tämä, pitäydytään tämänhetkisessä asentuksessa ja että lisäjoustavuus, jota komissio haluaa tarjota, niin siitä kieltäytyisimme. Tämä on erittäin tärkeä neuvottelukohta ja katsotaan mihin se päättyy. Erityistä huomiota, hyvä puheenjohtaja, on kiinnitetty, huom- on kiinnitetty linja-autoliikenteeseen. Se, että kaikki rahti- ja matkustajaliikenne laitetaan yhteen ja samaan ryhmään, ei oikein toimi hyvin, varsinkin kun katsotaan businkuljettajia, sillä jos businkuljettajalla on 50 matkustajaa kyydissään, onpa kysymys sitten lyhyistä tai pitkistä matkoista, niin kyllä se vaatii ihan toisenlaisia lepoaikoja kuin silloin, kun viedään kontteja rekalla. 12 päivän säännöstö, joka tunnetaan se, että se laajennettaisiin kansalliseksi ja tarkistuksia on esitetty siitä, että tämä päivittäinen lepoaika voitaisiin ottaa käyttöön. Lisäksi on katsottu sitä, että minkälaisia lyhyitä lepoaikoja voisi olla. Neljäs teema, hyvä puheenjohtaja, koskee tätä kumuloitua ajoaikaa. Jotkut kollegoiden ehdotukset myös EPPltä ovat sen suuntaisia, että halutaan laajentaa tämä ajoaika 180 neljässä viikossa. Ja tämä aihe on sellainen, että siitä käydään pitkiä keskusteluja, että voidaan löytää sitten kompromissi siihen. Viides kohta. Tämä kuuluisa auton ohjaamossa lepääminen on maita, kuten esimerkiksi Saksa ja Ranska, jossa tällainen viikoittainen lepo on kielletty auton ohjaamossa, mutta sitten on sellaisia maita, jotka ehdottomasti haluavat tätä joustavuutta öö, tämän suhteen saada. Ja kuten olette nähneet, olen ehdottanut, että tällainen lepoaika, joka suoritetaan auton ohjaamossa, yhdistettäisiin näihin erillispysäköintialueehdotuksiin. Tämä kaikki on keskusteltavissa, mutta meillä ei kyllä vielä ole vielä minkäänlaista kompromissiehdotusta siinä suhteessa. Kuudes kohta koskee kotiinpaluuta kolme viikon jälkeen, neljän viikon jälkeen kotiin vaimon tai tyttöystävän luo tai molempien luo. Ja Tämähän ei merkitse sitä, että tässä nyt mitenkään ryhdytään holhoamaan, mutta tämä kotiin sana, kotiin on sellainen, että se täytyisi ehkä korvata. Hyvällä paikalla, jossa voidaan levätä. Ja tietysti kysymys sitten herää, että kuka tämän lystin maksaa. Tässä on tyttöystävä. Sanan kanssa ollut tietysti pientä säätöä, mutta EPP on ihan moderni puolue, että kyllä me sen voimme hyväksyä. Ja tässä puheenjohtaja, kun puhutaan nyt näistä lepoajoista siihen liittyvästä lainsäädännöstä, niin jäsenvaltiot eivät kerta kaikkiaan vain noudata sitä. Niillä ei ole rahaa, ne eivät halua maksaa tästä. Niillä ei ole laitteistoa, jonka avulla voidaan lukea ajopiirtureita ja hyvin vähän tietoa vaihdetaan tässä suhteessa. Meillä on aika paljon tarkistuksia esitetty myös tässä suhteessa ja tällä hetkellä meillä on myöskin tällainen tietojärjestelmä, jota tarkastellaan sitten, että voidaanko sitä laajennettaa ja tehdä siitä parempi. Jos kuitenkaan tämä täytäntöönpano ei kelpaa. Tämä on myös varoitus neuvostolle samalla että hienoa lainsäädäntöä kyllä voidaan sopia, mutta jollei jäsenvaltio aio sitä valvoa mitenkään, sen noudattamista mitenkään, niin silloinhan tästä ei ole mitään oikein järkeä. Lopuksi vielä tämä kuuluisa ajopiirturi, hyvä puheenjohtaja. Me olemme ehdottaneet, että otetaan käyttöön älykäs ajopiirturi ensimmäinen 2020 alkaen ja useat tarkistukset tukevat tätä. Ja jotkut haluavat sitä hiukan lykätä. Tässäkin on vielä jonkun verran työtä jäljellä, jos halutaan löytää tässä suhteessa kompromissia. Tässä suhteessa, hyvä puheenjohtaja, minulla onkin kysymys komissiolle. Komissio viime viikolla valaissut neuvostoa ongelmista, jotka liittyvät tyyppihyväksyntään ja vaadittuihin toimintoihin, kun kysymys on rajan ylittämisen rekisteröinnistä. Minusta on oikein hienoa, että komissio valaisee neuvosto näissä asiassa, mutta aikooko komissio myös valaista Euroopan parlamenttia tästä asiasta? Vai olemmeko me se ryhmä, joka voidaan ihan noin vain unohtaa pyyhkästä syrjään, emmekä me ole suinkaan relevantteja. Haluaisimme tietää, missä komissio tässä asiassa on menossa. Tämä alustukseni, hyvä puheenjohtaja. Nyt kun ensimmäistä kertaa katsottiin näitä tarkistuksia, ajo- ja lepoaikakysymyksessä. Kiitoksia kovasti. Merci beaucoup, Wim van de Kamp. Kiitos paljon, Vin van de Kamp. Nyt käynnistämme keskustelun ja annan puheenvuoron Isabella de Montelle sosiaaliryhmästä. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää, ei pelkästään tehdystä työstä, vaan myöskin siitä, että hän on ollut läheisessä yhteistyössä ja hedelmällisesti varjoesittelijöiden kanssa on välttämätöntä kuitenkin saada aikaiseksi yhteisymmärrys muiden mietintöjen kanssa, koska ne liittyvät toisiinsa ja tarkoitushan on hyväksyä tämä paketti äh, lainsäädäntökauden lopussa. Ja sitten on aivan normaalia, että on erilaisia lähestymistapoja, mutta pitäisi siis saada aikaiseksi synteesi sosiaalisista oikeuksista kuljettajien osalta ja myöskin kuljettajien eh, toiminnan kestävyydestä ja myöskin kilpailu eh, tilanteista ja kilpailusäännöistä sekä valvonnasta, sääntöjen noudattamisen valvonnasta sisämarkkinoilla. Ajopiirtureista pitäisi sanoa sen verran, että ne pitäisi ottaa käyttöön välittömästi, eli pitäisi valvoa lisäksi sääntöjen noudattamista. On paljon tarkistuksia, jotka ovat suotuisia esimerkiksi erillispysäköintialueet, turvalliset pysäköintialueet. Ja tarvitaan pragmaattista lähestymistapaa, joka olisi linjassa kuljettajien omien tarpeiden ja pyyntöjen kanssa. Sitten kotiin paluusta. Tämä pitäisi olla sellainen asia, joka ei jätä sijaa erilaisille tulkinnoille, jotta voitaisiin valvontaa suorittaa asianmukaisesti ja jotta kuljettajat voisivat palata omaan kotiinsa tai asuntoonsa. asuntoonsa. Eli erityisesti yrittäjät ovat tietenkin kiinnostuneita siitä, että palaako kuljettaja kotiinsa vai yleensäkin pysyvän asuntoonsa. Henkilöliikenteen suhteen täytyisi mielestäni säätää aivan erikseen. Nimittäin kyseessä on kaksi aivan erilaista kuljetusmuotoa. Onko kyseessä sitten tavarakuljetus vai henkilökuljetus ja siksi siinä vaaditaan erilaista eri lainsäädäntöä myös myöskin ajoajat ja lepoajat tulee olla erilaiset ja ilman muuta turvallisuusnäkökohdat ja sosiaaliset oikeudet kuljettajien osalta ovat tärkeä asia. Ja joustavuutta tarvitaan ja senpä takia täytyy pitää nämä kaikki asiat mielessä. Ja vielä lopuksi totean, että avoimia seikkoja ja kysymyksiä on, mutta uskon, että niihin saadaan ratkaisu seuraavassa varjoesittelijöiden kokouksessa. Kiitos. Kiitos, edustaja De Monte. Edustaja Meisner, olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin näin alkuun kiittää edustaja Van de Kampia. Valitettavasti Jens enää ei ole paikalla. Hän ei enää ole keskuudessamme ja on surullista nähdä hänen nimensä tässä esityslistalla. Halusin vain sanoa sen. Meillä on ollut yksi varjostettelijan kokeus ensi viikolla asiat menevät eteenpäin jouhevasti ja meillä on paljon asioita, mistä olemme keskustelleet. Ja tietysti meidän täytyy katsoa näitä lepoja, ajoaikoja. Käsittelisin muutama kohta, jotka on jo mainittu. Ne ovat kuitenkin mielestäni tärkeitä. Tavara-ajoneuvot. Kysymys ei ole pelkästään niissä painosta, vaan siitä, että tulisiko näiden rajojen olla voimassa kansallisesti vai kansainvälisesti. Olemme tässä keskustelleet, olemme puhuneet rajoja ylittävistä kuljetuksista, jos ylittää rajaa juuri ja juuri, eikä voida sanoa, että jätetään pois sitten kansalliset, mutta ei kansainvälisiä ja niin poispäin. Kyllä sillä etäisyydelläkin on merkityksensä. Tietysti meidän täytyy ottaa huomioon tämä kaikki ja meidän täytyy löytää toimivia ratkaisuja siihen, millä tavalla kaikki tämä toimii. Ja sitten se, mitä koti merkitsee, miten se määritellään. Tietysti kuljettajan täytyisi siis päästä kotiin, mutta ei häntä tulisi pakottaa sinne menevään, jos hän ei nyt jostain <laughs> syystä kertakään halua mennä kotiinsa. Ja on vaikea erotella. Ehkä henkilö ei halua, tai ehkä hän ei voi, siksi että kyseessä on salkkuyhtiö. Meidän täytyy tämänkaltaisia tilanteita kyetä välttämään, mutta samalla täytyy löytää sellaiset ratkaisut, jotka toimivat kuljettajan näkökulmasta. No tietysti bussikuljettaja, Heillä on tiettyjä vaatimuksia. Bussikuljettajat, jotka ovat tuoneet ryhmiä Eurooppaan, toteavat, että heidän tilanteensa on kyllä vähän erilainen Eli kyllä meidän täytyy selkeästi katsoa myös buusinkuljettajien tilannetta ja luonnollisesti täytyy huolehtia tästä. meidän täytyy siis kyetä löytämään käytännönläheisiä ratkaisuja näihin ongelmaan. Ja kyllä, täytyy myös ottaa huomioon nämä poikkeukset. Säännöt täytyy tehdä selviksi. Siitähän tässä puhumme, mutta henkilö, joka ei ole esimerkiksi ammattikuljettaja, itse asiassa ei aja niin monta tuntia päivässä, jolla ei ole ajopiirturia. Se, häntä pitäisi käsitellä toisella tavalla kuin henkilöä, joka istuu rekan ratin takana päivittäin. Tämä minusta on hyvin tärkeä ja minusta meidän täytyy jatkaa tähän huomion kiinnittämistä. Ja lisäksi uskoisin, että meillä pitäisi olla mahdollista myös tehdä poikkeuksia esimerkiksi kysymyksissä silloin kun esimerkiksi tiepäällyste on juuri valmis, niin se täytyy ottaa myös huomioon. Eli emme saa nyt estää näiden asioiden toteutumista vain siitä syystä, että me vitsi olla riittävän joustavia. Lämpööljy, jos sitä ei ole riittävästi talvella, eikä ihmisillä ole öljyä, niin on hyvin vaikea tietysti sitten hoitaa tätä jakelua, jos jos jakelu ei ole sallittua, niin meidän täytyy se mahdollistaa jollain tavalla. No sitten tuossa rekan nokassa nukkuminen, tavallisesti tietysti nukkuminen täytyy se hoitaa hotellissa, mutta ei sitä saisi kieltää sitä, että kuljettaja nukkuu ohjaamossa. Jotkut ovat siihen oikein tyytyväisiä. Sitten täytyy katsoa näitä parkkipaikkoja, että niitä on 100 kilometrin välein. Itse ohjautuvat ajoneuvot. Se on tärkeää minulle, että lainsäädännössä otetaan se huomioon niin, että ne säännöt, joista nyt sovitaan, eivät sitten estä tämän itseohjautuvan ajamisen kehittymistä. Se on tulossa ja meidän täytyy varmistaa se, että meidän sääntömme sen mahdollistavat tulevaisuudessa ja näin saada aikaiseksi jotain muutakin. Kiitos edustaja Maisner, te olette ihan oikeassa, kun te sanotte, että me tarvitsemme kehyksiä ja se on velvoite. Meidän täytyy toimia sillä tavalla, että lakia ei sovelleta vain silloin, kun se on hyväksytty trilogin jälkeen. Meillä on velvollisuus saada hyviä tuloksia. Edustaja Taylor. Well, thank you, Chair, and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos myös kaikille muille ja kiitoksia Van der Kampille, joka nyt joka ohje, ohjasi, veti varjoesittelijöiden kokousta, joka oli hyvin hyödyllinen. Uskon, että hän toi meille mahdollisuuden keskustella asioista ja vihreiden puolelta vaadimme ajoaikojen lyhentämistä, jotta voitaisiin estää kuljettajien väsymistä ja onnettomuuksia. Ja olen tyytyväinen nähdessäni, että valmiutta on tarkastella tätä aihetta, tätä ehdotusta lisäämistä. I think what we have to do, we've heard the word. Olemme kuulleet muutaman kerran tämän sanan tämän iltapäivän aikana, nimittäin joustavuus. Luulenpa, että me lähestymme asiaa pitkälti työntekijän näkökulmasta, jossa joustavuus ei saa aikaan sitä, että he tekisivät pitempiä päiviä kuin nykyisellään tai ajaisivat pidemmälle kuin nykyisellään. Ja meidän täytyy sitten myöskin miettiä kapotaasin ja työ, työntekijöiden lähettämisen ja työaikojen välistä yhteyttä. Sosiaalisen pilarin keskiössä on kuljettaja ja hänen sosiaalinen suojelunsa ja työllistymisensä, työtilanteensa ja työolosuhteensa ja asianmukaiset kilpailuolosuhteet ilman sosiaalista polkumyyntiä, myöskin ottaen huomioon ilmastolosuhteet ja niin edespäin. Ne ovat tärkeitä asioita. Tulevissa kokouksissa uskoakseni meidän pitäisi tarkastella hyvin läheisesti sitä, kuinka voidaan taata kuljettajalle mahdollisuus levätä kotona taikka asuinpaikassaan ainakin kerran kuukaudessa. Ja vastatakseni esittelijän kysymyksiin, että kuka tämän maksaa, niin miksi ei työnantaja sitä maksaisi? Maksaahan hän kaikenlaisia muitakin kuluja, sairaslomakulut ja vuosilomat ja niin edespäin, niin on mielestäni on aivan sopivaa, että me vahvistamme kuljettajien oikeuden palata kotiin ainakin kerran kuukaudessa, niin silloin myöskin työnantajan on siitä maksettava. Mitä tulee älykkäisiin ajopiirtureihin, uskon, että olisi varmasti hyödyllistä valvoa, että ajatus on lainsäädännön mukainen. Olen aivan samaa mieltä tavoiteaikataulusta eli 2020 vuoden alussa. En näe mitään syytä, miksi se ei silloin voisi olla käyttöön otettavissa. On tärkeää, että tällaisia välineitä voidaan päivittää edullisesti niin, että Euroopassa ne kiertävät parhaat rekat parhaassa kunnossa ja parhaassa kunnossa olevien kuljettajien kuljettamana. Edustaja Kyllönen. Dear Chair, dear colleague. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluan kiittää rakasta kollegani Vimiä hyvästä yhteistyöstä. Ei pelkästään tästä, vaan myös kaikesta. Ja minäkin kaipaan tätä puuttuvaa ketjun osaa Jensiä. Mutta on tärkeää, että jatkamme työtä. Oletan, että Jens olisi sanonut meille, että löytäkääpäs hyvä ratkaisu yhdessä ja saakaa asiat järjestykseen ennen seuraavia vaaleja. Varmaan joustava sana kuulostaa monesta aika inhottavalta, mutta sitten on sellaisia kuljettajakin, jotka pyytävät kuitenkin joustavaa jotka haluavat joustavaa järjestelmää. Ja sitten meillä on myös tilanteita, ei pelkästään eri olosuhteita ja tilanteita jäsenvaltioissa, mutta äh, ihan näin arkielämässäkin tapahtuu asioita. Ja olen aika pettynyt, että jos me kykene löytämään ratkaisuja sellaiseen tilanteeseen, jossa tietoita tehdään tai sitten on ongelmia satamassa tai Eikä tämä merkitse sitä, että meillä täytyy olla monien tuntien joustavuutta vuorokauden ympäri, vaan parin tunnin järjestelmä, jonka puitteissa voidaan toimia älykkäällä tavalla – Lisäksi tässä pyritään sitä, että voisimme to- toimia vähemmän byrokraattisen järjestelmän puitteissa, jossa olisi vähemmän taakkaa myös kuljettajille tehdä erilaista paperisotaa. Ja varmasti haasteena näissä kaikissa eri kysymyksissä, kabotaasissa, lepoajoissa ja ajojen lähettämisessä on se, että miten voidaan saada yhteinen jaettu tietoalusta, joka sopisi kaikille jäsenvaltioille ja pitäisi löytää jonkunlainen tapa tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja komission kanssa – Euroopan parlamentin valvonnassa. Mielestäni tärkein kohta tässä viikkolepoajassa meille on se, että kukaan ei sitä lepoa vietä tuolla rekassa, vaan pitää olla mahdollisuus olla jossain muualla. Kodin määritelmä on oikein vaikea asia. Kukapas nyt kenellekään määrittelee sen, kuka kunkin kosi on tai missä pitää olla ja levätä. Ja tietysti sekin on vaikea asia, että miten paljon ihmisiä pitää maksaa siitä, että nämä lähdetään kotiin, tai jos henkilö haluaa vaikka mennä Bahamalle. Niin sanotaanko sitten, että yrityksen omistajan pitää tuolla lasku maksaa. Helppoa tämä ei ole, mutta käsittääkseni voimme löytää ratkaisun, jos meillä siihen yhteinen tahto on. Olen täällä saanut oppia, että ajopiirturi on välillä ihan kirosana, joten meidän täytyy katsoa sitä, miten se ei aiheuta byrokraattista taakkaa yrityksille tai kuljettajille. Ja näin toivon, että me voimme viedä tätä asiaa eteenpäin niin, että tällaisia älykkäitä ajopiirtureita on tulevissa rekoissa. Niin, että niissä on paljon tietoa Entäs sitten kun ajatellaan, että rangaistukset laitetaan kaikille pyrimme muuttamaan lainsäädäntöä, että rangaistaan niitä, jotka toimivat väärin, mutta vaikuttaa siltä, että tässä nyt kollektiivisesti rangaistaan kaikkia kaikissa näissä paketin osioissa. Se minusta on huolestuttavaa, sillä ne, jotka sitten huijaavat, eivätkä seuraa sääntöjä, ovat jo meitä edellä ja valmiita muuttamaan toimintaansa, johon me emme sitten saa, josta me emme saa heitä kiinni. Toivottavasti meillä on riittävästi aikaa löytää sellainen, rang, sellainen ratkaisu, joka todella rankaisee sitten niitä, jotka sen ansaitsevat, eikä rankaise kaikkia kollektiivisesti niin kuin tavallisesti täällä Euroopan parlamentissa. Kiitos. Monsieur Robert Kiitos. Seuraavaksi edustaja Robert Zille. Minä mm, järjestys ei nyt ole ihan oikea, mutta te vasta tulitte. Olen pahoillani, ei pääse kahteen valikuntaan yhtä aikaa. Ja ensinnäkin haluaisin kiittää Vimiä oikein kovasti tästä työstä, mitä olette nyt. Olemme hieman skeptisiä kevyistä, kevyiden kaupallisen ajoneuvon suhteen. Me olemme vastaan tätä asiaa, vastaan tätä asiaa. ja kotiin paluu sitten. jo, jossakin määrin jo esittelijä yritti tehdä siitä joustavamman käsitteen, koska mitä me sitten yritämmekin määrittelyksi, oli se sitten asuinpaikka tai mikä tahansa, niin se ei ole linjassa sen kanssa, sen vapauden kanssa, mikä EUn asukkailla pitäisi olla vapaa-ajan vietonsa suhteen. Ja senpä takia kuljettajien pitäisi saada valita paikka. Me emme oikein tiedä, että pitääkö kuljettajansa, sa, kuljettajan saada yrittäjältä, työnantajaltaan lupaa palata kotiin vai minne hän palaa. Useimmissa tapauksissa sillä ei ole väliä, mihin, mihin tämä kuljettaja palaa. Tärkeintä on, että hän ei työskentele omilla, omalla, omilla markkinoillaan. Jos työntekijä ei ole töissä sillä hetkellä, niin, tai on töissä, niin silloin täytyy sopia työnantajan kanssa, missä hän kuukausittaisen lepoaikansa viettää. Emme me voi EUn tasolta säännellä työntekijän ja työnantajan välisiä suhteita. Tämä ei ole äh, asianmukaista. Eli tehdään asiat yksinkertaisiksi niin, että kuljettaja voi viettää vapaa-aikansa missä haluaa sopien siitä työnantajan kanssa. Sitten viikoittainen lepoaika, niin ehdotus on mielestämme ok. Sitten hytissä vietetty lepoaika pitää olla yksi mahdollisuus, se pitää olla sallittu, sallittu erityisesti jos kyseessä on eri, erillispysäköintialue, jota jo ehdotettiinkin. Sitten kumuloitunut päivittäinen ajoaika ja sen lisääminen neljään viikon, niin että se oli 180 tuntia sen aikana. E, esittelijä ei ole sitä tukenut, mutta me haluaisimme sanoa kerran vielä, että meidän kantamme on se, mikä se on, ja halusin kertoa miksi, koska EU:ssa on myös, tai Euroopassa on myös syrjäseutuja. Kaikki eivät sijaitse kaikki eivät sijaitse kaupungin Ja sitten älykkäiden ja ajopiirtureiden käyttöönotto. Me emme ole samaa mieltä tästä määräajasta 2020 vuodesta. Se on lyhyt aika. Pitäisi odotella pikemminkin 2025 vuotta. Meillä on ehkä erilainen kanta tähän asiaan ECR-ryhmässä, mutta mielestäni tämä olisi kohtuullisempi aikaikkuna. Tietenkin haluamme pitää neuvottelut ässät hihassamme neuvoston kanssa – jos näin halutaan toimia, niin se on mahdollista, mutta kyseessä on kuitenkin useammat, useam, useammasta vuodesta. 2020 on kuitenkin mielestämme liian aikainen ajankohta. Kiitos ja sen jälkeen edustaja Kooro, olkaa hyvä. Es kam in der Übersetzung leider nicht so rüber, dass ich mich angesprochen fühle. En oikein ymmärtänyt, että puhuitte, että sanoitte minun nimeni siitä syystä. Ymmärsin äh, tämän äh, nimeni väärin. Gesetzt, wo ich sie ebenfalls sehe. Und das ist... In... Ja. Kiitos. Äh, me, meillä haluan painottaa aika lailla samoja asioita, joita täällä on jo kuultu. Siis valvonta ja määräysten noudattaminen. Ensinnäkin sovellusala. Mielestäni sitä pitää laajentaa hyö, kevyisiin hyötyajoneuvoihin. Ja myös, mikä jotka painavat enemmän kuin 2,8 tonnia. Se on, va- se on ollut hiertävä kivi jo pitkään aikaan, koska meillä on ammattikuljettajia, jotka ajavat 3,5 painoisella tonnilla, eivätkä noudata lähestulkoon mitään lepoja ajoaikoja. Tämä puute täytyy kiireesti korjata. Me, tämä just in time-käsite on myös yksi käsite, josta pitäisi päästä pois 3,8, pitäisi päästä vähintään 2,5 tonniin. Tässä on suunnaton vaara maantieliikenteen turvallisuudelle, joka on ehdottomasti vältettävä. Toinen asia, tämä ei suoranaisesti kosketa minua, mutta mutta kun puhutaan tieliikenneturvallisuudesta, mutta tässä nyt puhun kuitenkin bussiliikenteestä. Miksi nämä määräykset koskettavat vain rajat ylittävää liikennettä eivätkä kansallista liikennettä? Minä toivon, että kun me voisimme työssämme tämänkin asian korjata. Kolmas asia, älykäs ajopiirturi, sen pitää astua voimaan paljon paljon nopeammin kuin mitä komissio on suunnitellut. Me olemme varmasti kaikki tästä samaa mieltä. Minä olen myös ehdottanut vuotta 2020. Mielestäni tämä älykäs ajupiirturi on aivan ehdoton ennakkoehto, kun annetaan jo ajoneuvolupa EUn alueella, ajoneuvon käyttölupa EUn alueella, ja jotta joku pääsee yleensä tämän ammattialan piiriin. Kiitos paljon. Mä... Kiitos paljon. Edustaja Lukashevska, olkaa hyvä. Bardzo pani przewodnicząca. Kiitos paljon, hyvä puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää ja onnitella Wim van de Kampia ja kaikkia varjoesittelijöitä. Olen vakuuttunut siitä, että kaikki ehdotukset ovat aika vaikeita, mutta varmasti pääsymme kompromissiin ja vaaditaan hyvin paljon ymmärrystä kaikkien taholta. Minulla on muutama kommentti. Minä olen myös tehnyt muutamia tarkistuksia, mutta kyse on mielestäni nimenomaan tästä sertifioidusta pysäköinnistä. Esittelijä sanoi, että se tekisi mahdolliseksi nukkua tässä ajoneuvon hytissä. Mitä sitten tapahtuu, jos ei ole mitään sertifioitua parkkipaikkaa, pysähdyspaikkaa kyseisessä maassa, niin silloin kun tämä ehdotus tuodaan esille ja viedään läpi, niin silloin me kyllä lähdemme sekoittamaan tätä pakkaa, koska me tarvitsemme aika paljon enemmän aikaa, että nämä tällaiset pysähdyspaikat voisivat olla yhteneväisiä, eikä näitä ole. Joka tapauksessa ei ole Euroopassa riittävästi näitä pysähdyspaikkoja. Meidän pitää huomioon aikarajat. Ja muutama sana levosta, lepoajasta. Siinäkään ei pitäisi olla liian jäykkää ehdotusta, että pitää aina palata kotiin. Emmehän mekään aina mene kotiin työpäivän jälkeen meidän omassa maassa. Kyllä meillä pitää antaa vapaus kuljettajalle. Se on hän, joka itse päättää, haluaa, missä hän haluaa levätä. Sen takia pitäisikin ajatella enemmän joustavuutta lepokysymyksessä viikko lepoajassa. Ja pitää ajatella myös työajan kumuloitumista, onko kyse neljännestä viikosta. Eli tällä lähentymistavalla kuljettaja voi viettää enemmän aikaa kotona perheensä kanssa, jos hänellä on perhe. Kiitos. Merci beaucoup, Kiitos ja edustaja Telitska. Uh, thank you, Madam Chair. I can be uh, quite brief uh, for two reasons. Aivan lyhyesti haluaisin todeta, että tämä luonnos on todella tasapainoinen, vakaasti laadittu ja siinä keskitytään oikeisiin asioihin ja voin täysin seurata edellä puhuneen Alden varjoesittelijän lausuntoa edellä. Muutama Muutaman seikan haluaisin ottaa tässä esille. Yksi niistä on se, että jos emme puhu älykkäistä ajopiirtureista, emme ole mukana pelissä. Mutta haluaisin nähdä, mitä sen taakse kätkeytyy, mistä on oikeasti kysymys ja mikä sen lisää arvo on verrattuna tämänhetkisiin ajopiirtureihin, jos katsotaan, mitä vaikutuksia sillä tulee, tulee olemaan. Sanotaan, että vuosi 2020 on helppo luku noin vain sanoa, mutta olemmeko tarkastaneet, että voimmeko varustaa kaikki rekat älykkäillä ajopiirtureilla tuohon vuoteen mennessä. Pystyisikö joku, esimerkiksi herra Kramer siellä jo nostaa kättään ylös, mutta minä en ole lopettanut puheenvuoroni, ihan vakavasti puhuen, eikö olisi oikeampaa, oikeampaa sanoa, että mitä pullonkaulat ovat ja mitä ajopiirturilla pitäisi saada aikaiseksi, mitä me siltä odotamme. Ja jos me tiedämme sen, niin ehkä sitten voimme saada aikaiseksi jonkinlaisen oikean määräajan. En ole millään tavalla vastaan tätä älykästä ajopiirturia, mutta meillä on lokikirja tulemassa myös. Oli kyse sitten, sitten 2020, 2025 tai 30 vuodesta täytyy ö, todeta, että pystymme pääsemään samaan tulokseen myös muilla keinoilla. No sitten toiseksi kiellosta, joka koskee hytissä lepäämistä. Katsotaanpa, mikä on tilanne tällä hetkellä käytettävissä olevien eh, menettelyjen suhteen. Miksi komissio ei ole käynnistänyt rikkomismenettelyä, joilla on jo tämä kielto, kielto voimassa? Eli meillä ei ole kieltoa, josta voisi tehdä poikkeukseen poikkeuksen. Ja tällä tavalla hän olisi kaikkein helpointa suojata markkinoita. Ne henkilöt, joilla on tietty ehdollisuus, ehdotettuna pitäisi ottaa huomioon. En varmaan ryhdy toistamaan tässä lukuisia asioita, jotka täällä on sanottu ja olen sanonut. Kyseessä on kuitenkin järjestelmä. Pitäisi puhua järjestelmä ja sen pitäisi toimia. Ja sen pitäisi todellakin toimia ja joka palvelisi sisämarkkinoita todenteolla. Se pitäisi olla meidän tavoitteemme. Edustaja Seller, olkaa hyvä. Gracias, presidenta. Kiitos puheenjohtaja. Van de Kamp. Eh. Minä kiitän Wim van de Kampia. Hän on, hän on antanut meille hyvät mahdollisuudet nyt näistä periferiamaista lähestyä tätä asiaa. Se kiinnostaa meitä varsin suuresti kun ajattelemme tätä neljän viikon aikaa, voisi olla mahdollisuus joustoon kumuloituneen ajan jälkeen ja, ja sitten lähdemme, lähdemmekö me pelaamaan näistä viikoittaisista lepoajoista palatakseen kotiin, koska eh, teihän voi jäädä lepäämään jollekin pyrkipaikalle le, levähdyspaikalle, jossa turvallisuus ei ehkä ole taattua. Meillä oli tästä tapaus esimerkiksi Ranskasta. Sitten jos me puhumme näistä turvallisista parkkipaikoista, meillä on, mikä on tämmöinen ideaali, ideaali pysähtymisparkkipaikka. Onko meillä <clears throat> tähän nyt sitten mahdollisuutta, kapasiteettia vakuuttaa yrittäjiä yksityisellä sektorilla, että käynnistäisivät, lähtisivät luomaan tämän tyyppisiä parkkipaikkoja jotka olisivat turvallisia, mutta jos lähdetään nyt tässä pohdiskelemaan tätä asiaa rekkakuskien kannalta, ja jos on kyse tästä erityistapauksesta, niin silloin on ihan välttämätöntä saada et, toimia siten, että ettei lähdetä tätä sektoria uudelleen muokkaamaan ja rakentamaan että ihmisten on ihan pakko lähteä lepäämään, eli tavallaan pakko joutua työttömäksi. Sitten jos puhumme näistä älykkäistä ajopiirtureista, meidän pitää, meillähän on määräys siitä, että ne osoittavat rajan ylityspaikat automaattisesti, koska mikä on keskeistä, että ei lähdetä rankaisemaan tai vastuullistamaan jälleen kerran kuljettajaa, että hänen pitäisi lähteä luo, laatia se mahdollisimman nopeasti. Sitten sanktioista vielä meidän täytyy ottaa huomioon, kuinka välttämätöntä on se, että ne ilmenevät sellaisina, mutta jos me lähdemme tätä, mutta se pitää olla EUn suunnalta lähtöistä, ettei ole minkäänlaista bilateraalista toimintaa. Joskus se on ehkä välttämätöntä, mutta se olisi kuitenkin tyydyttävämpää molemmille puolille sillä tavalla, että, että pyrimme johonkin eurooppalaiseen viranomaiseen – joka voisi valvoa, monitoroida koko tätä määräysjärjestelmää, koska jos me palaamme näihin jo elettyihin ja koetuihin tilanteisiin, jotka ovat peräisin ja sääntöjen tulkinnasta tai soveltamisesta, koska niitä sovelletaan eri lailla reuna-alueilla ja keskus- keskeisillä valtio- keskeisissä valtioissa. Kiitos. Ja sitten edustaja Rike. Kiitoksia. Ensinnäkin haluan onnitella tästä erittäin tasapainoisesta mietinnöstä, jonka on tehty näin tärkeästä aiheesta. Kaksi kommenttia, yksi yleisluontoinen ja yksi yksityiskohtainen. Yleisluontoinen kommentti on se, että kansainvälisessä äh, kuljetusliikenteessä meidän täytyy katsoa sitä, millä tavalla nämä työolosuhteet ovat aikojen saatossa huonontuneet. Ja meidän täytyy katsoa sitä, miltä me tarkoitamme joustavuudella. Meidän täytyy olla siinä suhteessa huolellinen, sillä e, kansalaiset arvostavat tietysti Euroopan instituutioiden työtä ja eivät halua, että tämä johtaa siihen, että työolosuhteet heikkenevät. Ja sitten yksityiskohtainen kommentti, joka koskee näitä erityis erillispysäköintialueita, niitä, jotka on ö, turvattuja ja sitten meidän täytyy katsoa sitä, että millä tavalla niissä voidaan yöpyä. Haluan korostaa asiaa, jota ei ole niinkään käsitelty. Se koskee sitä, että ongelmana ei ole se, että rakennetaan tämän kaltaisia parkkipaikkoja, vaikkakin tämän asian ympärillä on vielä keskustelua, mutta niin, että ne täytyy saada toimimaan ja se maksaa rahaa. Siellä täytyy olla jonkunnäköistä huoltohenkilökuntaa, vartijahenkilökuntaa, videovalvontaa ja niin poispäin. Eli näiden turvattujen parkkialueiden toiminta merkitsee sitä, että ei tämä suinkaan ilmaista ole. Asiasta täytyy maksaa ja jos ajatellaan, että jäsenvaltiot tietysti näistä parkkipaikoista maksavat, kun ne eivät edes kykene niitä vielä rakentamaan, no sehän ei tule sitten kysymyksenkään. Ja toiseksi olen nähnyt jotenkin tällaisia parkkipaikkoja, mutta ovat kaikki menneet konkurssiin. Siitä syystä hyvin vähän on tällaisia parkkipaikkoja. Kukaan ei halua maksaa mennessään niille. Ja jos tämä ongelma nyt onnistettaisinkin ratkaisemaan, eli näitä parkkipaikkoja ottamaan käyttöön ja määrittelemään sitten toimintakulut, niin eihän nyt kuljettaja ole se, joka tästä maksaa omasta bussistaan. Ja tämä puolestaan merkitsee sitä, että työnantajan täytyy antaa työntekijöille tietty summa käyttöönsä, joka vastaa sitten niitä yöpymismääriä, joita on tarkoitus tuon matkan aikana hoitaa näissä parkkipaikoilla. Jos tuo raha annetaan käteisenä, niin on hyvin odotettavissa, että henkilö pitää rahat itsellään ja parkkeeraa aivan muualla. Pitää itse osan tästä summasta itselleen. Eli meidän täytyy ehdottomasti ottaa huomioon näiden parkkipaikkojen toimintakustannukset, mutta samalla meidän täytyy luoda jonkunlainen tällainen palvelusekkijärjestelmä, jonka avulla voidaan varmistaa, että näitä parkkipaikkoja todella käytetään ja että se summa, joka niiden käyttöön suunnataan, todellakin käytetään siihen – silloin kun meillä on tämä kaltainen järjestelmä käytössä, niin meillä sitten mitään ongelmia enää ole sen suhteen, millä tavalla luodaan ja käytetään näitä parkkialueita. Jos näin ei tehdä, niin ei kyllä tämmöistä turvattua parkkialuetta saadakaan. Ja jos turvattua parkkialuetta ei ole, niin sitten käynnistetään taas uudelleen tämä erittäin monimutkainen keskustelu siitä, miten näissä auton ohjaamoissa nukutaan. Olen kyllä nähnyt, miten hienoja ne voivat olla, mutta niistäpä ei suihkua olekaan. Eli mutta ihan vähimmäis pesäytymismahdollisuuksiakaan ei ole esimerkiksi moottoriteiden varrella olevissa lepopaikoissa. Ja näin ollen meidän täytyy katsoa, miten nämä parkkipaikat käytetään. Ja sitä ei ole tällä hetkellä ollenkaan käsitelty tässä aiheessa ollenkaan. Ja se johtaa siihen, että me joudumme samaan tilanteeseen, että näitä parkkipaikkoja ei ole. Ja ne, jotka ovat, ne eivät voi toimia näissä olosuhteissa, jotka meillä tällä hetkellä on. Merci, Madame la Présidente. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Tämä on äärimmäisen tärkeä asiakirja, ehkä vähän arkaluontoinen. Siihen pitää suhtautua vakavasti. Niin jos me kiellämme le- lepäämisen ajoneuvon hytissä, meidän pitää nyt ottaa vähän pakkia ja miettiä seuraavaa asiaa. Onko todella mahdotonta tällä vuosituhannella kuljetusyritykselle suunnitella kuljettajien työntekijöidensä <clears throat> työaikaa siten, että kahden viikon aikana työntekijä voisi saada 45 tuntia lepoaikaa hytti? ajohyttinsä ulkopuolella. Meillä on jo tämä viikoittainen työaika, lepoaika vähennetty 20 tuntiin. Kyllä me, ja se antaa riittävästi liikkumisvaraa joustavuutta yrityksille. Jos me kyseenalaistamme tuomioistuimen päätöksen tästä le- lepäämisestä hytissä, jos yritys pakottaa työntekijänsä nukkumaan hytissä viikosta toiseen, koska me sallimme tämän viikolevon hytissä, se on täysin käsittämätöntä, ei sitä voi hyväksyä. Ei ole kyse nyt mistään parkkipaikasta, turvatusta parkkipaikasta, vaan siitä, että sitä alikäytetään, koska siitä siitä silloin pitää maksaa. Mielestäni tämä lepohytissä on todella häpeällinen. Komissio on päättänyt avata tässä Pandoran lippaan ja lähteä <clears throat> muuttamaan työntekijöiden työn järjestämistä. Muista sitä kahdesta neljään viikkoa me olemme tehneet tarkistuksia, että me haluamme se maksimiajan viikkotyöajalle maksimissa, maksimissaan tässä, jos se määrättäisiin maksimissaan tässä asetuksessa. Edustaja Kramer, olkaa hyvä. Ja, also zunächst mal von Herrn Koch glaube, vor 15 Jahren haben wir uns Edustaja Koch, 15 vuotta sitten me puhuimme jo ajopiirturista. Ja joka kerta sanottiin, että on poikkeuksia ja me olemme vielä valmiita, mutta nyt olemme valmiita. Me olemme jo digitaalisella aikakaudella ja me ilman valvontaa tällaisella lainsäädännöllä ei ole mitään mieltä. Jos me ajattelemme tehokkuushintasuhdetta, niin ajopiirturi on paras mittari siihen velvoite siihen on se, että nämä autot varustetaan näillä ajopirtoreilla vuoteen 2020 mennessä, niin kyllä se on ihan maksettavissa ja hoidettavissa, jos tarvitaan yksi tai kaksi ajopirturia, tai esimerkiksi kaksi, sitten se on kallista. Jos teollisuus sanoo, että vuonna 2020 on valmista, niin kyllä se on aika pian käsillä jo toiset sektorit ovat osoittaneet, että se toimii. Esimerkiksi jos ajattelemme rautateitä, 80 prosenttia vaunuista on jo varustettu jo vastaavilla järjestelmillä. Jos me sanomme, että vuonna 2020 ajopiirturi on ihan selkeä, valmis ja toteutettavissa, niin silloin meillä on myös valvontaa. Joku on myös sanonut, että kuljettaja päättää, menekö kotiinsa vai no ihan kivaa, mutta eihän tämä kuljettaja päätä yhtään mitään. Kun me menimme eräälle valvonta-asemalle, niin poliisi viranomainen sanoi meille, että, että joka päivä, päivittäin kuljettajat soittavat minulle ja valvokaa minua, valvokaa minua, minä olen nyt ajanut jo 17 tuntia ja pomo ei anna minun levätä. Tämä me opimme. Tästä me kuulimme. Nämä tilanteet ovat äärimmäisen vaarallisia, ei vain kuljettajille, vaan muille tienkäyttäjille. Nämä ovat täysin kestämättömiä tilanteita. Yksinkertaisinta olisi se, että noudatetaan lepoaikoja ja ajoaikoja. kyllä se voi toimia loistavasti ajopiirturin kanssa. Viimeinen asia valvonnasta. Tänä iltana Wim van de Kamp järjestää tapahtuman ja minulle on kerrottu, että kaksi kuorma-auton kuljettaja olisivat riidelleet ja siitä olisi tullut käsirysyä, koska he puhuivat siitä, kuka saa paremman paikan. Belgiassa ja Alankomaissa heitä valvotaan 80 prosenttisesti ja saavat myös rangaistuksen 500 euroa, anteeksi 1500 yritys. Eli kyllä tässä nyt täytyy tietää, missä se vika on. Tämä on hyvä ratkaisumalli minun mielestäni. Mutta mikä järjestelmä Saksassa sitten on käytössä? Se on kaikista pahin ei siellä tapahdu mitään. Ihan, ei siellä ole minkäänlaisia rahasanktioita, eikä sitäkään voi hyväksyä. Ei ole, sitä ei vaan voi hyväksyä kuljettajien kannalta, vaan tieliikenneturvallisuuden kannalta koko Euroopassa meidän pitää olla paljon tiukempia kuin tähän asti on oltu. Oikeutta pitää soveltaa kaikille joka paikassa Euroopassa. Kiitos. Minulla ei ole nyt muita täällä listalla, niin missä päin komissio edustaja istuu? Jaha, siellä rouva. Olkaa hyvä. Ja kerron kollega Vin van de Kampille, että on puhuttu tyyppihyväksynnästä rajan ylityksessä että neuvostossa olisi tästä keskusteltu ennen kuin siitä on mitenkään ilmoitettu parlamentille. Saammeko tähän vastauksen ajopirturista, parkkipaikoista, mutta myös mikä on nyt tilanne, kun puhutaan lepoajan ja levon kieltämisestä ajoneuvon hytissä? Olkaa hyvä. Kiitoksia tästä hyvin vilkkaasta keskustelusta ja erittäin tasapainoisesta ehdotuksista Van de Kampin mietinnössä. Muistuttaisin siitä, että komission alkuperäinen lähtökohta oli kilpailuhaasteisiin vastaaminen ja saada aikaiseksi työolosuhteet tasapainoisella tavalla ja varmistaa se, että me olemme vahvistaneet näitä älykkäitä täytäntöönpanon mahdollisuuksia, sillä nehän nyt tällä hetkellä puuttuvat. Tämä mietintö aiheutti siis paljon erilaisia tarkistuksia. Kandikamp otti esille myös ne suuret kysymykset, jonka ympärillä tässä on pyöritty. Ensimmäinen niistä koskee sitä, että on kiellettyä käyttää säännöllinen lepoaika tuolla auton ohjaamossa. Se oli osa komissioehdotusta. Tämänhetkinen keskustelu on mielenkiintoinen. Todetaan, että meillä on tällainen yleinen kielto, paitsi jos rekka on turvallisessa, turvallisessa parkkipaikassa. Ja nyt sitten keskustelu siirtyy siihen, mikä on tällainen turvallinen parkkipaikka. Kuka sen sertifioi, kuka sen löytää. No, uskoisin, että hyvällä tahdolla voimme löytää jonkunnäköisen käytännön ratkaisun. Ja sitten vähän monimutkaisempi kysymys siitä, miten varmistaudutaan siitä, että näitä parkkipaikkoja käytetään oikeassa määrin riittävästi kaikkialla Euroopassa. Ja tämä on tänä aamuna liitetty keskusteluun siitä, että osa näistä tietulleista voitaisiin käyttää parkkipaikkojen rakentamiseen. Ja yleisemmin ottaen käymme keskustelua siitä, onko tämä velvoite jäsenvaltioille, niin kuin se tällä hetkellä sen siissä on määritelty, jossa on vaikea vahvistaa sitä, millä tavalla se on suunniteltu, tai pitäisikö jotkut näistä parkkipaikoista ottaa käyttöön kaupallisella puolella. Sillä heti kun kieltoitaan voimaan, niin tietysti sitten silloin tulee myös kysyntä sille, että kuljettajat käyttävät näitä parkkipaikkoja tässä olemme siis valmiita tarjoamaan kaiken teknisen tiedon, joka meillä on käytettävissämme, ja kerroinkin jo siitä, että kiitos pilottihankkeiden, joita Van Dalen ehdotti, tällä hetkellä tehdään tutkimusta sen suhteen, että näihin kysymyksiin, näitä kysymyksiä tarkasteltaisiin. Valitettavasti tulokset ovat olleet olemassa vain olemassa vasta myöhemmin tänä vuonna. Ja sitten paluu kotiin kysymys. Tämän päivän keskustelu osoitti jälleen kerran, että vaikka tämä on hyvä työolosuhteen mielessä, niin on tietysti ongelmallista määritellä koti. Objektiivisesti se on vaikea tehtäväksi komission mielestä. Yritys eli työnantaja järjestää kuljettajan työt niin, että tämä kykenee palaamaan ehkä työnantajan operatiiviseen keskukseen tai sitten omaan asuinkohtaansa. Se pitäisi tämän riittävän joustavana ja selkeästi sitten se kaksi vaihtoehtoa. Sitten meillä on myös keskustelua siitä, että meillä on jonkun verran joustavuutta siitä, mitä voidaan palata kotiin ajoaikan aikana. Eli haluamme välttää sellaiset tilanteet, joissa kuljettaja joutuu käyttämään viikkoleponsa parkkipaikalla joka 50 kilometriä hänen kotoaan siitä syystä, että hän on ajanut jo maksimiajan. Eli tässä tuitti meitä myös kysymys siitä, että älykäs ajopiirto otettaisiin aiemmin käyttöön. Komissio on kovin innokas ajatuksesta ottaa se paljon aikaisemmin käyttöön. Kuten jo totesin, me emme esittäneet ehdotusta tästä Mielellämme siis tuomme tätä päivämäärää eteenpäin. Ja meillä olikin keskustelua siitä neuvoston työryhmällä, ja se käsitteli muutamankin kysymystä, jotka liittyy tähän. Kolme kysymystä, hyvä puheenjohtaja, hyvä esittelijä, ovat sellaisia, joista neuvostossa keskusteltiin. Ensimmäinen niistä, riittui, ensimmäinen niistä liittyi näihin äh, tien tehtävien tarkastusten toimintaan ja siihen tietoon, jota tuon ajopiirturin niin kerätään. Kysymys siitä, että sinne myöskin laitetaan tieto ylityksestä ja mitä se sitten merkitsee sen, että miten tämä kortti, jota käytetään, mikä sen kapasiteetti on, että se voi tällaisetkin tiedot nauhoittaa. Ja Olemme saaneet myös alustavan version siitä tutkimuksesta, jonka tavoitteena on ollut tarkastella tätä päivämäärää, milloin ajopiirtot laitettaisiin. Tuota tutkimusta ei ole vielä julkaistu ja mielellämme heti, kun se vain painosta tulee, niin teille tietää, mutta alustava lopputulos. Ja tämä oli jo sellaista tietoa, että saimme antaa jo työryhmässä. Alustava tutkimus ilmaisisi, että miten monen ajoneuvoon tämä laitettaisiin jälkikäteen ja kykenevätkö työpajat sen tekemään ja mitkä olisivat arvioidut kustannukset. Itse tuon ajopiirturi maksaa noin tuhat euroa, mutta sitten toinen tuhat menee kuljettajakoulutukseen ja sen äh, laitteen asentamiseen. Tutkimus on sitä mieltä, että kahdella 2026 on se päivä, kun nuo ajoneuvot voitaisiin näillä varustaa. No tietysti työpajojen kapasiteettia emme täysin tiedä, mutta ei tässä nyt ole pelkästään poliittisesta päätöksestä kysymys. Sitten halusin käsitellä myös täytäntöönpanoa ja tiedonsaantia tiedonvaihto kansallisten täytäntöönpanoviranomaisten välillä on äärimmäisen tärkeää, jotta voidaan taata hyvä täytäntöönpano. Ja kyllä, olemme sitä mieltä, että sisämarkkinan tietojärjestelmä, joka on jo olemassa, olisi erittäin hyödyllinen työkalu, jotta voitaisiin varmistaa se, että tällaista tietoa voitaisiin vaihtaa hallinnon ja muiden välillä ja niin, ettei nyt uudelleen ryhdytä keksinään järjestelmää, joku meillä jo sellainen on, joka toimii kohtuullisin kustannuksin. Euroopan työviranomainen, kuten tiedätte, komissio viime viikolla hyväksynyt 13.3. uuden ehdotuksen tämän viranomaisen suhteen, joka voisi siis olla erittäin aktiivinen myös tieliikenneympyröissä. Ja mielellämme hyödyntäisimme tätä uutta rakennetta ja haluaisimme parlamentilta myös tukea siihen keskusteluun. Meillä on kaksi tarkistusta, kaksi aihetta. Ja sitten uusi ehdotus verrattuna komissioehdotukseen, jossa olemme myös sopineet siitä, että näitä kannattaisi katsella myönteisessä hengessä ja olemme valmiita löytämään hyvän ratkaisun niille. Ei pelkästään joustavuus linja-autokuljettajille, jotka ovat eri tilanteessa kuin rekakuljettajat. Ja samalla varmistaudutaan siitä, että nämä itseohjautuvat ajoneuvot otetaan kunnolla huomioon lainsäädännössä, jossa pyritään tarkastelemaan siis sitä, millä tavalla ajo- ja lepoajat lasketaan lopuksi. Kevyet kaupalliset ajoneuvot. Komissio sitä mieltä, että tämä toimiala kannattaa Ammattimaista Halusin vain ammattimaisen lähestymistavan tähän. Ja se oli mielestäni ensiaskel, mutta uskomme myös, että kohtuullista kuitenkaan tässä vaiheessa ei ole ku- kuvitella, että näihin ajoneuvoihin ajopiirturit asennettaisiin. Ja kyllä joustavuutta on sen suhteen, mikä on tämä tarkka paino niille ajoneuvoille, jota tämä säännöstä koskee. Ja se tulee esille myöhemmässä vaiheessa. Kiitoksia. Merci. Kiitos, Rouva Werner. Wim van de Kamp, pieni yhteenveto, kun olette kuulleet nyt nämä kaikki kommentit ja muut lausunnot. Kiitoksia puheenjohtaja. Koska tiedän, että hyvin monet kuuntelevat ja meitä ja katsovat meitä tänä iltapäivänä, niin ottaisin vielä muutaman asian, jota haluaisin laajentaa Ensimmäinen kysymys on sitä, mihin Gesine maista viittasi. Hän lähti juuri pois, mutta kysymys on ajopiiruturista näissä kevyissä kaupallisissa ajoneuvoissa, joita käytetään vain kotimaan sisällä. Jos on ajanut Münchenistä Hampuriin, niin ei ole suinkaan epätavallista, että valvotaan ajoja lepoaikana, sillä nämä ovat pitkiä matkoja. Sama koskee Espanjaa, jos ajelee Palermosta Milanoon, niin ei ole suinkaanpa tavallista, että näitä aikoja valvottaisiin. Ja varjoistelun kokouksessa katsomme näitä useita ongelmia. Ja minä suhtaudun tähän kyllä kaikella vakavuudella. Tämä siis ammattiyhdistysliikkeelle tiedoksi. Ja se, mitä täällä myös todettiin siinä, että meidän täytyy katsoa kabotaasia ja työntekijöiden lähettämistä ja sitten, sitten kun Ismail Ertugkin on mukana, niin meidän täytyy yhdistää nämä kolme asiaa yhdestä, sillä kukaan Euroopassa ei hyödy siitä, jos nämä kolme osiota eivät toimi ja nivoudu yhteen hyvällä tavalla. Sitten Pavel Telitska teki erittäin tärkeitä kommentteja, jotka myöskin hieman luonnostelevat tätä puitteistoa. Minä itse uskon siihen, että parempaa sääntelyä ja pare- vähemmän sääntelyä ja parempaa digitalisointia – Tämän alan kehitys on erittäin nopeaa. Digitalisointia tapahtuu Kiinassa, Yhdysvalloissa ja Intiassa. Ei Eurooppa voi tässä suhteessa jäädä jalkoihin. Ja luonnollisestikin nämä älykkäät ajopiirturit sisältävät GPS tulevina vuosina. Ei sitä voida välttää. Silloin me tiedämme tarkalleen, missä jokainen rekka on ja tiedämme, milloin se ylittää rajan. Kaikki tällaiset näkökohdat löytyvät ajopiirturista. Tässä suhteessa, hyvä puheenjohtaja, on tärkeää, että meillä on selkeää lainsäädäntöä, sillä sitten markkinat seuraavat, jos voidaan sanoa, että teidän vuoronne on vuonna 2019-2020. Silloin markkinat eivät seuraa. Minä olen tässä suhteessa nyt erittäin tiukkana. Meidän täytyy katsoa sitä, että nämä kustannukset, ja kun kuunnellaan sitä, mitä edustaja Werner totesi myöskin tästä jälkikäteisasennuksesta, ne eivät voi olla kuitenkaan syy sille, että loputtomiin lykätään älykkään ajopiirturin käyttöönottoa, sillä sillä tavalla voidaan valvoa näitä ajoja ja lepoaikoja. Pavelin, Pavel Telitskan toinen kommentti, joka koski tuota ohjaamossa tapahtuvaa lepäämistä. Kyllä Ranskan ja Saksan on ihan helppo sanoa, että no ohjaamossa ei saa lepäillä. Mutta sitten syntyy kaikki nämä sosiaaliset ongelmat moottoriteiden varrella. Se nähdään nytkin jo joissain maissa. Kuljettajat tulevat Alankomaihin, koska eivät saa enää nukkua ohjaamossa Ranskassa tai Belgiassa tai Saksassa. Ja tässä että on nimenomaan tämä yhdistelmä. Jos kuljettaja sanoo, että minä haluan nukkua ohjaamossa, niin sitten minäkin sanon, että okei, mutta se tehdään sitten tällaisella valvotulla parkkipaikalla. Ja haluan muistuttaa siitä, että Saksan hallitus ensimmäinen ensimmäistä 2018 käynnisti tukiohjelman lepoajoiksi ö, ohjaamossa turvatulla parkkipaikalla. Se maksaa kuljettajalle 4 euroa 18 senttiä. Loput maksaa Saksan hallitus. Sillä on nähty, että sosiaalisia ongelmia ei voida välttää vain pelkällä kieltämisellä. Luonnollisesti tämä on vikeillä. Tietysti niitä täytyy sitten kaupallisesti hoitaa. Kuka maksaa kustannukset? Työnantaja. Miten ne maksetaan? Tällaisella prepaid-kortilla. Ei tässä mitään käteistä liikutella. Sillä on paljon kuljettajia, jotka laittavat rahat taskuunsa, jotta tytär, tytär voi mennä opiskelemaan ja sen sijaan menevät nukkumaan vaatimattomalle työpaikalle. Siitä päästään päästä eroon, jos haluaa levätä ohjaamossa, silloin pitää mennä siihen suunnatulle parkkipaikalle. Ja lopuksi sitten Kristiinin kommentit. Niin. Öö, tietysti suurin osa maista voi antaa kuljettajan palata kerran kahdessa viikossa kotimaihin, mutta nämä äärialueilla olevat maat. Robert Siile totesi, että jos tulee vaikka Virosta tai Etelä-Espanjasta, eipä se nyt niin yksinkertaista ole takaisin kotiin palata. Ja sen lisäksi Kristiin muistutti siitä, että jos on ollut kaksi viikkoa matkalla, niin kyllähän se yksi viikonloppukin täytyy jossain viettää. Tietysti se voidaan viettää jossain hotellissa, mutta, mutta tämä on vähän tällainen halpa sosiaalidemokraattinen lähestymistapa. Kyllä se täytyy sitoa realiteettiin, yrityksiin ja kuljettajiin. Ai kiitoksia. Ei niin kuin vielä Euroopan työviranomaisesta vielä Elasta. EPPssä se on ollut hankala aihe. Itse suhtaudun siihen oikein myönteisesti. Ja meidän täytyy kyllä tehdä kaikkemme, jotta vuonna 2019 vaaleissa näkyy, mikä on EUn paikka suhteessa elää. Kiitoksia. Merci beaucoup. Kiitos paljon edustaja Vanti Kamp tästä aiheesta, josta on meillä jo puhuneet, ja eurooppalainen virasto, joka käsittelee työtä, ei voi toimia siten, että se ikään kuin sulkisi silmänsä maantieliikenteestä. Meidän täytyy hyvin selkeästi sanoa, että tämän viraston täytyy huomispäivänä katsoa tarkasti, mitä tapahtuu meidän maanteillämme liikenteessä. Ei Niin maantiesektori, me puhumme tietysti myöskin, myöskin ilmailuliikenteestä, ilmailupaketin yhteydessä ja myös meriliikenteestä tulevina kuukausina. Eli on päässyt deuxième dossier. No niin, sitten siirrymme seuraavaan asiakirjaan, nimenomaan edustaja Kyllösen mietintöön, jossa puhutaan lähetetyistä työntekijöistä. Olkaa hyvä, edustaja Kyllönen. Olkaa hyvä, Merja. No niin. Thank you, dear chair, dear colleagues. Kiitoksia, hyvät kollegat, hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Asia on niin, että on löydettävä tasapaino sosiaalisen suojelun ja tavaroiden ja ihmisten vapaan liikkuvuuden välillä ja myöskin sisämarkkinoiden toiminnan välillä. Meidän täytyy luoda yhtälaiset olosuhteet laittoman toiminnan juurimiseksi. Meillä täytyy olla suhteelliset ja avoimet säännöt, eikä pidä luoda turhaa hallinnollista taakkaa erityisesti pk-yrityksille. Meidän täytyy lisätä kuljettajan ammatin houkuttelevuutta, joten helppo juttuhan tämä niin kuin kuulette, niin kuin kuuluu. Joitakin kysymyksiä, jotka olemme havainneet sellaisiksi, että meillä on konsensus aikais, aikaisena liittyen kompromisseihin koskevat EU-tason yhteistyötä petosten vastaisessa taistelussa ja vahvistaa jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä ja on tehtävä se tehokkaammaksi kuin komissio ehdottaa ja meidän täytyy saada aikaiseksi yksi yhteyspiste, sähköinen alusta paremman yhteistyön aikaansaamiseksi ja tiedonvaihto on tärkeää myös. Täytyy jatkaa kansainvälisen tai tieto, sisäisen mm, imi kehittämistä ja on lähetettävä selkeä viesti neuvostolle siitä, että jäsenvaltioiden täytyy vahvistaa ja nopeuttaa sähköisten tiedonjakojärjestelmien, tiedonvaihtojärjestelmien käytönottoa, jotta voitaisiin panna paremmin täytäntöön ja valvoa sääntöjen noudattamisen suhteen. IMI, euro ja ECMAR ovat kyseessä tässä. Tarvitaan lisäksi selkeät säännöt täytäntöönpanon tapaamiseksi matalilla hallinnollisilla taakoilla ja kuluilla. Tarvitaan älykkäitä takografeja, ajopiirtureita, jotka on otettava käyttöön nopeasti, ja EU-tasolla on saatava aikaiseksi nopeasti, nopeat standardisoidut ö, lomakkeet, kuten myös ö, palkka, palkka-asiakirjat ja tienvarsitarkastus uudistuksi täytyy saada aikaiseksi sillä tavalla järjestetysti, että meillä täytyy olla asianmukaiset joustavat järjestelmät sen suhteen. Tarvitsemme selkeät raportointisäännöt Euroopan parlamentilta komission suuntaan. Työntekijöiden lähettämiseen ja kansainväliseen tieliikenteeseen liittyvät tarkistukset jakautuvat eri osiin perustuen tarkistuksiin joissa avoimena kysymyksenä on vielä se, ovatko työntekijöiden lähettämisiin liittyvät säännöt paras työkatu, äh, työkalu sosiaalisten kysymysten ratkaisemiseksi kansainvälisessä liikenteessä. Meillä on tarkistuksia, joissa pyydetään myöskin vaihtoehtoisia horisontaalisia toimen, toimenpiteitä, jotta voitaisiin ehkäistä esimerkiksi parhaan oikeuspaikan kalastelu. Ja meillä on neljä eri kategoriaa tarkistuksia jotka voidaan katsoa liittyvän kansainväliseen liikenteeseen. Ensimmäinen näistä koskee sitä, että kansainvälinen liikenne pitäisi sulkea pois työntekijöiden lähettämislainsäädännöstä ja toiseksi kansainvälinen kuljetus pitäisi ottaa mukaan ensimmäisestä päivästä lähtien ja pitäisi kolmanneksi jakaa mm, kansainvälinen kahdenvälinen toiminta omiin osastoihinsa. Ja neljänneksi vielä komission kolmen päivän määräaika pitäisi muuttaa. Ja sitten vielä meillä on eri ehdotuksia kansainväliselle toiminnalle yhdestä 16 päivään ja kapotaasille yhdestä 10 päivään. Ainoa asia, mistä näytämme olevan samaa mieltä tällä hetkellä on se, että transit tilanne ei kuulu työntekijöiden lähettämisen piiriin. Meillä on tarkoitus saada aikaiseksi nopea ratkaisu sekä kuljettajille että liike, liikenne, liikenteen harjoittajille ja koko logistiikkaketjulle. Kaikkein haastavin päätös tehtäväksi meille on se, että saataisiin aikaisesti, aikaiseksi älykäs ja tehokas sanamuoto me aivojamme. Ja myöskin innovaatinen ratkaisu pitäisi saada aikaiseksi, joka saa, jolla taataan asianmukainen sosiaalinen suojelu ilman, että siitä aiheutuu viivästyksiä sisämarkkinoiden toiminnalle. Tarvitsemme avointa keskustelua esimerkiksi linja-autojen poissulkemiseksi tai niille myödettävien poikkeuksien aikaansaamiseksi voidaan kysyä, että pitäisikö esimerkiksi jotkut näistä asiakirjoista, kuten palkkakuitit, olla saatavissa pelkästään sähköisessä muodossa. Tätä varten tarvitsemme yhteisen alustan. Sitten kielikysymys koskien vaadittuja tietoja, mitä kieltä ja kuinka monta eri kieltä pitäisi käyttää ja mitä nämä kielet olisivat, mm, mikä olisi reilun pelin henki siinä. Entä sitten tienvarsi tarkastukset tai yritystarkastukset. Meillä on myöskin tarkastukset, jotka koskevat työntekijän lähettämisilmoitukseen liittyviä tietoja. Ja näyttää, että tarvitsemme lisätietoja vielä komission ehdotukseen liittyen. Meillä on sitten myös ehdotuksia koskien koko logistiikkaketjun vastuuvelvollisuuskysymyksiin. Tämä on mielestäni yksi tärkeä aihealue myös josta täytyy keskustella vielä lisää. Ja siihen täytyy liittää mahdolliset sanktiot myös, jotta niitä sälytettäisiin niille, jotka ne todella ansaitsevat, eikä kaikkien koko logistiikkaketjun toimijoiden niskaan. Hyvä puheenjohtaja, tässä olivat ensimmäiset taikasanani. Ja mielelläni nyt kuuntelen jännityksellä, mitä yhteistyöhaluiset kollegani minulle sanovat. Monsieur Kiitoksia kovasti, edustaja Kyllönen. Edustaja Deni. Valóban nagyon sok módosító érkezett, ezek között van nagyon sok. Kiitoksia. Meillä on ollut paljon erilaisia tarkistuksia, myönteisiä, joiden tavoitteena on vähentää sitä taakkaa, joka koituu yrityksille. Ja sitten meillä on sellaisia tarkistuksia, joita en voi hyväksyä, koska ne vahvistavat niitä suojatoimenpiteitä, joita tällä hetkellä on olemassa, jotka eivät tee mahdolliseksi näiden markkinoiden toimintaa kunnolla. Kyseessä on aihe, jossa länsi ja itä ovat napit vastakkain. Ainakin näin se on tuolla lehdistössä esitetty, mutta tässä olemme saaneet tämän työn aikana saaneet nähdä, että lisäkustannukset ja komissio olisivat halunneet ottaa alkuperäisen ehdotuksensa. Sillä on kielteinen vaikutus kaikkiin markkinoilla toimijoihin. Minun mielestäni me tarvitsemme eurooppalaista lainsäädäntöä, josta on hyötyä kaikille tämän alan toimijoille, Euroopan pienyrityksille, myös Itä-Euroopan pienyrityksille. Meillä on nimittäin yhteinen tavoite, liikkuvuus ja hyödykkeiden kuljetus mahdollisimman no-, nopeasti parempaan mahdollisimman hintaan kuluttajille. Siitä syystä on tärkeää etsiä kompromisseja ja näin siirtyä oikeaan suuntaan, jotta emme vaaranna yritystämme tulevaisuutta. Meillä on paljon erilaisia haasteita, jotka tulevat esille ja ne eivät saa koitua haitaksi kuluttajille ja meidän tulee, kuljettajille. Ja meidän tulee samalla kiinnittää huomattavasti huomiota siihen, että kuluttajan rankaisemisen lisäksi ei löydy tilannetta, jossa kolmansien maiden kuljettajat ja kolmansien maiden yritykset voivat voittaa – meidän on erittäin vaikea suunnata lainsäädäntömme koskemaan myös näitä kolmansia maita. Yrityksiä täytyisi rohkaista työllistämään kuljettajansa, ehkäpä yksityisyrittäjänä. Tässä on kuitenkin olemassa vaara, koska tällaisessa tapauksessa lainsäädäntö, joka liittyy työntekijöiden lähettämiseen, ei sovellu yksityisyrittäjiin. Paljon haasteita ja paljon mahdollisia ratkaisuja. Se, mitä me pyrimme tekemään, on se, että meillä on paljon työtä tehtävänä, meillä on paljon erilaisia keskusteluja, joita tulee käydä EPPssä ja myös muissa puolueryhmissä on näin käydä neuvotteluita, jotka täytyy käydä ja niitä täytyy käydä esittelijän kanssa, varjoesittelijöiden kanssa ja toivottavasti saamme aikaiseksi hyvän lopputuloksen. Kiitos edustaja Sender, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää edustaja Kyllöstä ensinnäkin hänen mietinnöstään. Hän antaa meille hyviä ajatuksia, minne lähteä liikkeelle, mistä löytää ratkaisuja tulevaisuudessa ainakin joillakin alueilla vähän vielä pidemmälle voitaisiin mennä tässä kehittelyssä, kun puhutaan kansainvälisestä liikenteestä. Minä olen samaa mieltä kanssaan siinä mielessä, että yksi tämän lainsäädännön kauden tärkeimmistä tavoitteista on se, että saisimme yksinkertaistettua tätä lainsäädäntöä, se voisi olla kovin ihmeellistä, mutta usein se ei ole yhtä pitävä todellisuuden kanssa, mutta, et, mutta ainakin, että meillä oli, olisi pyrkimys aina parempaan. Edustaja Kyllönen on ottanut asiat hyvin edelle. Hän on puhunut vapaasta liikkuvuudesta ja myös pyrkii välttämään sosiaalisen polkumyynnin, mutta tässä on hyvin keskeinen aspekti tuotu esille. Pyritään välttämään syrjintää kaikkea, mikä liittyy, kaikki mikä liittyy valvontaan maantien varrella. Tämä on erittäin hyvä asia. Varmasti se hyväksytään kaikissa maissa. Yksi osa tarkistuksista liittyy nimenomaan tähän. Meillä on tänään nyt, me olemme käyneet keskustelua ja ainakin uskoakseni yksi osa on tärkeä nimenomaan, että voisimme samanaikaistaa valvoinnat valvonnat maantiellä ja mm, mutta valvonta maantiellä ei saa olla syrjivää, koska jo niin kuin se tänä päivänä on toteutunut, koska meillä on tähän teknistä apuvälineistä Tiene todavía. Niin Pandekan puhui tästä lykkäästä ajopiirturista. Hänellä on myös tähän välitön aikataulu, mutta meillä on myös kaksi foorumia. Meillä on IMI-järjestelmä, Siinä on kyse kahdesta alustasta, jotka voisivat olla apuna tässä valvontajärjestelmässä. Komissio voisi antaa meille mahdollisen vastauksen tässä, että meillä olisi jonkinlainen elektroninen valvonta mahdollisimman nopeasti. Ehkä kahden vuoden kuluessa me voisimme silloin antaa valtuutukset näille maantien varressa, varrella te, varressa tehdyillä kontrollille, että silloin ei tulisi turvaton olo näissä ajoneuvoissa. Ja me voisimme myös vaatia myös kuljettilta tiettyä liikkumismahdollisuutta ajoneuvon sisällä. Tähän liittyy myös rajat ylittävät sakkojärjestelmä. Ehkä Unkarin puheenjohtajakauden aikana pystyimme, mutta se oli aika vaikeata. La base de datos tenía que ver. kun meillä oli tämä tietokanta, kun me lähdimme toteuttamaan näitä kriminalisoituja tekoja, mutta meillä pitäisi olla myös hallintoon liittyvää tietoa. Meillä pitäisi tietää myös siitä, mikä on mit, kaikki valvonta, joka on tehty yritysten toimesta. Tämä kaikki on keskeistä. Valvonnat pitäisi sopia kes, neuvotellusti ja niiden pitäisi olla julkisia se olisi työkalu, jolla voimme välttää nimenomaan syrjintää. Olemme samaa mieltä siitä, mitä komissio ehdottaa, että me lisäämme valvontaa ja että olisi yhteisesti neuvoteltuja valvontatoimenpiteitä Euroopan tasolla sekä yritysten toimesta, yritysten piirissä kuin myös maantieiden varrella. Ja silloin voisimme nimenomaan välttää syrjintää, kun nämä valvonnat olisivat julkisia. Me puolamme Tehän tiedätte, että tämä äiti, niin sanottu äitidirektiivi, jossa puhutaan työ, viranomaisen toiminnasta minä olen samaa mieltä aika pitkälle siitä, mutta minä pelkään, että tämä työviranomainen lähtee konkretisoimaan tai, eri, tai spesifioimaan joitakin kuljetusmuotoja, jotka ovat raskaampia kuin toiset kuljetusmuodot. Ja silloin minä olin yhä sitä mieltä, niin kuin olen aina ajatellut tässä valiokunnassa, että meiltä puuttuu yksi yksikkö, ensin jonkunlainen virasto, jonkinlainen eurooppalainen yksikkö, joka keskittyisi maantieliikenteeseen Euroopassa. Se olisi välttämätöntä, niin kuin edustaja Koh sanoi, että meillä olisi mahdollisuutta harjoittaa monitorointia ja valvontaa kaikissa näissä kysymyksissä, jotka nykylainsäädäntö käynnistää piakkoin, kun on kyse liikenteestä. Se, silloin koko liikennepolitiikka ja sen toteutuminen olisi paljon yhteneväisempää. Kun puhumme lähetettyjen työntekijöiden täytäntöönpanosta olen samaa mieltä edustaja Kyllösen kanssa, mutta hän on aika yleisluontoinen. Kun me puhumme näistä transitotyöntekijöistä, jos puhumme kansainvälistä liikenteestä, siitä on hyvin laaja esitys. Siinä on kyse useista päivistä, mutta kuitenkin uskon, että edustaja Kyllönen yksinkertaistaessaan sanoi, että me keskittyisimme ehkä enemmän kabotaasin soveltamiseen ja silloin voisin olla sen äh, suhteen samaa mieltä, että ei ole velvoitetta kansainväliselle liikenteelle. Jos me ajattelemme kapotaasia ja sen soveltamisen laaventamista nollapäivästä ehkä noin yli noin kymmenen päivään tai yli kymmenen päivään, silloin me voimme auttaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, että ne, jotka eivät tee tästä bisnestä kabotaasissa, vaan vaan kun tekevät sitä vain olosuhteiden pakosta, silloin voitaisiin ainakin ottaa sovellettavaksi viiden päivän periaate ja se, joka, jonka komissiokin on ennakoinut, me olemme myös samaa mieltä siitä, että mitä nopeammin voimme käynnistää tämän älykään ajopiirturin käyttöönoton, niin se tulisi ratkaisemaan monia konfliktitilanteita ja, ja aiomme auttaa edustaja Kyllöstä, jotta voimme viedä päätökseen tämän niin sanotusti saada tämän päätöksen tämän lainsäädäntökauden aikana vielä. Kiitos. Kiitos edustaja Ajala Sender. Edustaja Slotowski, olkaa hyvä. Merci madame la présidente. Ehm, a ja bym nie chciał zawierać za wiele czasu i powtarzać uwag, które już wielokrotnie podnosiłem we wcześniejszych dyskusjach na ten temat. Ja oczywiście <clears throat> przyłączam się do... E, Kiitoksia paljon puheenvuorosta. Olen yhtä kiitollisena esittelijä Kyllöselle kuin tässä kaikki muutkin tietänette, että tarkistusten lista on pitkä ja ne edustavat kaikkia eri näkökulmia, joten paljon on liikkumavaraa kompromissien aikaan saamiseksi. Meidän ryhmämme kanta on sen kaltainen, että ottaisin esiin pari keskeistä asiaa. Ensinnäkin tässä haetaan poikkeusten sulkemista pois delegoitujen säädösten menettelytavasta. Ja tässä viittaan kapotaasiin. Tärkeää olisi, että, että että äärialueiden toimijoilla olisi samanlaiset mahdollisuudet toimia yhteismarkkinoilla kuin muillakin. Sitten tienvarsitarkastukset. Tässä vaaditaan, että valvontaviranomaisilla pitää olla asianmukaiset asiakirjat. Kuitenkin tämän asiakirja-aineiston tarjoaminen ja varmistaminen, siitä vastuu kuuluu työnantajalle. PK-yritykset kuitenkin ovat sellaisessa tilanteessa, että heille koituu valtava taakka siitä, että he joutuvat valmistelemaan tätä asiakirja-aineistoa. Sitten olemme jakaneet mielipiteitä on jakautunut sen suhteen, että miten pitäisi laskea työntekijän työpäivä. Ei voida ajatella, että se laskettaisiin kuuden päivittäisen ajotunnin perusteella pelkästään. Sitten olemme miettineet muitakin teemoja, mutta ne olemme esittäneet esittämissämme tarkastuksissa. Kiitos. Kiitos edustaja Telitska. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen tässä kollegan nimissä esiintymässä. Marandika Bilbaon <clears throat> nimittäin. Ja hän haluaa kiittää tehdystä työstä tähän mennessä. Hän korostaa kuitenkin, että kyseessä on erittäin monimutkainen kysymys. Ja monista sen kohdista täytyy edelleen keskustella ryhmätasolla. Tältä pohjalta Alden ei voi vielä hyväksyä kaikkia yksityiskohtia tässä vaiheessa. tietysti hän on kehitellyt näitä ajatuksia sitten yksityiskohtaisemminkin vielä. Hänen mukaansa tämä ryhmä, kuten monet muutkin ryhmät, ovat olleet asioista monta mieltä ja tiettyjä avainkysymyksiä täytyy käsitellä huolella, kuten myöskin tätä tietokantakysymystä tai tuota viraston liittyvää kysymystä ja komission viimeistä tuota työvirastoehdotusta. Täytyy myöskin katsoa, kuten myöskin täytäntöönpanokohtia tässä mm, mobiliteettipaketissa. Ja lopuksi riskiarviointijärjestelmä. Hän korostaa sitä, että minkälaisia ajoneuvoja tulisi tähän ehdotukseen sisällyttää. Se on tietysti hyvin arkaluontoinen aihe. Mutta hän kyllä näkee valoa tunnelin päässä. varjoesittelijöiden kokouksen seurauksena suhteessa esimerkiksi muihin aiheisiin, kuten vaikkapa työaikoihin, teknisen tietoon ja muiden mukana nämä keskustelut ovat siirtymässä oikeaan suuntaan. Ja hän arvostaa kovasti sitä, että kokous, ensimmäinen kokous oli erittäin rakentava. Hänen mielestään yksi tärkeä asia tässä on se, että meillä on poikkeleikkaavia tarkistuksia, jotka ovat huomioon ajoajat, lepoajat ja kabotaasioikeudet, oikeudet Jotta tämä varmistetaan, meidän täytyy olla avointa keskustelua ryhmien välillä. Ja tähän mennessä ei ole aivan selvää, että miten kaikki tämä tapahtuu, tapahtuuko se esittelijätasolla vai sisältääkö se myös varjoesittelijät. Selvää on kuitenkin se, että nämä asiat liittyvät toisiinsa ja tässä on elementtejä, jotka vaikuttavat suoraan tähän kyseiseen asiaan. Lopuksi tarve selventää sitä, mikä tulisi olla osa lähetettyjen kuljettajien direktiiviä, on tärkeää, kuten hän totesi. Hän pyysi esitteli ottamaan tarkistus 191, 192, 193 ja 194 huomioon. Haluaisin myös tähän sisältää jotakin omia ajatukseni, mutta kun aikaa nyt aika vähän, niin kerron niistä sitten myöhemmin. Luonnollisesti toivon, että Nämä tarkistukset, joita on esitetty, joiden tavoitteena on saada vankka järjestelmä ja toimiva järjestelmä ottaa huomioon. Kiitos. Nyt minä käytän seuraavan puheenvuoron, koska minäkin olen antanut, kantanut oman kortteni kekoon tässä tekstissä. Hyvät kollegat, kuten varmasti tiedätte, päästiin sopuun nimenomaan työllisyysvaliokunnassa yleisdirektiivistä lähetettyjä työntekijöitä koskevasta direktiivistä. Eli voidaan sanoa, että tämä on todellinen voitto kaikille EUn palkansaajille, koska tästä lähin heillä on samat oikeudet, olipa heidän työnsä, työpaikkansa, mikä tahansa, puhutaan palkkauksesta, koska tänään puhutaan 13. päivän palkkioista tai riskipalkkioista. Tämä trilogis on vielä odotettavissa, mutta eilisillä jälkeen voi sanoa, että tässä on tuntuvasti edistytty. Voimme olla hyvin ylpeitä kaikki tästä, mutta vielä kuitenkin liikenne, kuljetuskysymys on jäljellä. Kun luen joitakin tarkistuksia, niin voisi sanoa, että meillä on aivan erityislainsäädäntöä maantieliikenteessä, joka kokonaan hyppää pois tästä direktiivin kehyksistä. Ja, ja silloin on, lähdetään todella houkut, houkutuksena lähteä kieltämään joitakin joidenkin oikeuksien toteutumista. Eli tässä on todellinen ongelma. Mutta hyvät kollegat, en minä nyt sano, että tämä pitäisi olla jonkunlainen avoin tiski. Mutta tässä on kyse maantieliikenteestä, liikenteen kuljettajista ehkä jotkut voivat sanoa, että he ovat kovin liikkuvaisia, eli ei, heihin voisi soveltaa samoja oikeuksia kuin muihin, mutta minä sanon, että ei, ei, ei, stop. Ihan selkeästi sanottanut, tässä puhutaan sektorista, kuljetuksesta, joka kärsii keskeisestä ongelmasta nimenomaan liikkuvuudesta. Nämä kuljettajat, edustaja Lundgren puhui tästä erittäin hyvin, hän on itse kuljettajana toiminut. He elävät täysin ihmisarvoa alentavissa olosuhteissa. Nämä kuorma-autot, jotka ovat jatkuvasti tien päällä – katsokaa markkinoita ja silloin voimme nähdä, että on vaan paljon eroavaisuuksia. Minä voin sanoa, että olen ylpeä eurooppalaisuudesta, eurooppalaisten vapaan liikkuvuuden mahdollisuudesta, mutta kaikkien pitäisi voida hyötyä siitä. Ja kaikilla tarkoitetaan nimenomaan joitakin ammatteja ja silloin me tarvitsemme sääntöjä. Miksi minä nyt tästä puhun? Tämä entinen alan asiantuntija, ei, se, ei hän saa ei se saa johtaa siihen, että tältä lähdetään luomaan jonkinlaisia palkansaajien alaluokkia Eurooppaan. Sääntöjen pitää olla samat kaikille samoilla sisämarkkinoilla. Tavoitteenammehan täällä ei saa olla se, että haluamme kaikin tavoin säilyttää, pitää kiinni jo työntekijöiden oikeuksista siten, että lähdisimme laatamaan jotain erityislainsäädäntöä Eli Trojan hevonen olisi tässä se pelinappula, että lähdetään muuttamaan työntekijöiden oikeuksia, palkkauksia, etc. etc. Ei missään nimessä voi lähteä lähteä näitä vetämään pois pöydältä. Tämä eurooppalainen viranomainen, joka toimivaltuuksensa mukaan 191 artiklan mukaan hoitaa eurooppalaista liikennekuljetuspolitiikkaa me sen pitäisi voida toimia siten, että laista ei tule vain paperinpaloja, jotka ei mitenkään liity todellisuuteen. Tämä myrky tässä hankkeessa on nimenomaan sosiaalinen polkumyynti. Se on, siihen on vain yksi vastaus, se on valvonta. Ei missään nimessä emme saa sulkea silmiämme, kun on kyse eh, hyötyajoneuvoista – kevyistä hyötyajoneuvoista. Tämä on tämän päivän todellisuutta. Me voimme sanoa, että ainakin kansainvälisessä liikenteessä näiden kyseisten ajoneuvojen lukumäärä räjähdysmäisesti kasvaa lähivuosina. Ja silloin he eivät enää ole eurooppalaisen lainsäädännön piirissä. Nyt pitää sanoa, että riittää. Hyvät kollegat, vielä haluaisin teille sanoa, että nämä aiheet odottavat konkreettista vastausta. Tässä nyt ollaan räjähtävän kattilan ääressä. Ja joko meillä on räjähdys käsillä, meillä ei ole minkäänlaista ratkaisuvaihtoehtoa, eikä meillä ole rohkeutta jatkaa eteenpäin. Emme sitten saa lähteä valittamaan silloin, kun on liian myöhäistä. Sitten on jo liian myöhäistä. Minun viestini on hyvin selvä. Se on sanottu jo muissa yhteyksissä meillä on velvoitteena me löytää ratkaisu saada tulosta. Emme saa lähteä perääntymään niin, että maantieliikenteen palkansaajat olisivat jonkinlaisen alasektorin edustajia. Meidän pitää pystyä tarjoamaan enemmän. Maantiesektorin pitää olla samalla tasolla muiden ammattiryhmien edustajien kanssa. No niin, tämä teki nyt hyvää, kun sain tämän sanotuksen. Mielestäni tämä, nämä kysymykset ovat sen sorttisia, että me emme saa erehtyä. Emme missään nimessä saa erehtyä. Edustaja Juutta ei ole paikalla. Eikä Rovan edustaja Arno Tukan ole paikalla, joten edu... Aha, Lukasetska. Edustaja, edustaja Lundgren, olkaa hyvä. Eh, eh. Kiitoksia. Kiitoksia ensin Merjalle tehdystä työstä. Kiitoksia Karimadellille puheenjohtajalle, joka todellakin otti esille sen, miten tärkeää on, että meidän täytyy saada jonkunnäköinen tulos aikaiseksi. Tämä ei saa enää jatkua näin. Kuulen niitä, jotka kerta toisensa jälkeen sanovat, että kaikilla täytyy olla pääsy sisämarkkinoille. Se on kaikkien oikeus, mutta se ei ole suinkaan kaikkien oikeus, että ei makseta kohtuullisia palkkioita tai ihmiset elävät orjamaisissa olosuhteissa kuukausitolkulla rekan ohjaamossa ilman mahdollisuutta tavata perhettä tai ystäviä. Ei ole ihmeellistä, että meillä syntyy ongelmia, kun sosiaalinen polkumyynti tämän mahdollistaa. Ja olen kovin ilahtunut, että olen nähnyt tämän muutoksen valiokunnassa sen jälkeen, kun ryhdymme toimimaan vuodesta 2014, yhä selvemmäksi on käynyt usealle, että tämä on todellinen huolenaihe. On selvää, että meillä täytyy olla kansainvälistä kuljetusta, että kaikkien maiden täytyy kyetä viemään ja tuomaan tavaroita kansainvälisesti. Koko sisämarkkina-aluehan ja koko EU toimii näin, mutta se, se ei saa kuitenkaan tapahtua missään tapauksessa sen kustannuksella, että ihmisiä hyväksi käytetään. Silloin menetämme kaiken uskottavuuden, joka meillä ylipäätään on. Ja sitten tässä on tiettyjä kohtia, jotka koskevat näitä tienvarsitarkistuksia. Niitä pidetään tänä su- suurena välineenä, jota poliisi voi käyttää, kun pyritään saamaan tämä toimimaan. Ja tässä poliisilla on työkalu, niin se meidän täytyy sille antaa. Se on yksi niistä työkaluista, joiden avulla joissa älykäs ajopiirtoi voi selkeästi osoittaa, milloin esimerkiksi auto on tullut tiettyyn maahan. Meidän olisi pitänyt ottaa ne käyttöön paljon aiemmin, ja kyllä minä tiedän, mitä ne käytännön ongelmat ovat, mitkä tähän liittyvät. Meidän täytyy ehdottomasti antaa poliisille siinä mielessä työkalut, joita voidaan käyttää todistusaineistona. Halusin myös nähdä, että tässä vaadittaisiin sitä, että tehtäisiin tietty määrä tarkistuksia rekkaliikenteessä – jäsenvaltiossa. Meillähän tällainen velvollisuus ja vaatimus tänä päivänä on, mutta monta kertaa on se nimenomaan niin, että poliisi päättävät, että tiettynä päivänä pysäytetään rekat ja katsotaan ajokortit ja tehdään alkutesti. Ja sitten saadaan merkki pöytäkirjaan. Se ei kuitenkaan ole riittävää. Meidän täytyy vaatia sitä, että tehdään todellisia perusteellisia tarkistuksia, että mukana ovat poliisit, jotka tietävät, joilla on taitoa katsoa, millä tavalla asia hoidetaan ja ymmärtävät sen, mitä tarkastavat. Tämä minun mielestäni on sellainen, johon meidän täytyy pyrkiä. Ja hyvin ilahtuneena voin nähdä, että tässä nyt ainakin kaikki pyrkivät vetämään tätä yhtä köyttä ja siirtymään samaan suuntaan. Edustaja Lukashevska, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja koko tästä keskustelusta tänä päivänä. Me olemme oppineet sen verran, että alamme nyt ymmärtää vähän enemmän, mitä tässä työstämme. Se on hyvä merkki, joka tarkoittaa, että varmasti pääsemme hyvään kompromissiin, mutta kuitenkin kiinnittäisin huomiota ne muutamaan asiaan. Te puhutte sisämarkkinoista, vapauksista sisämarkkinoilla ja sehän on yksi EUn perusajatuksista ja toivon todellakin tätä periaatetta noudatamme ihan loppuun asti tässä työtehtävässä, mutta kun puhumme lähetetyistä työntekijöistä, hyvä puheenjohtaja, ei voida verrata kuljettajia esimerkiksi rakennustyöntekijöihin Ranskassa, jotka tekevät kuukauden tai kaksi työkäyttä tässä maassa kuljettajat vain usein siirtyvät maasta toiseen, ovat transittokuljettajina ehkä yhden päivän toisessa maassa. Minä olen erittäin iloinen, että tässä salissa on ihmisiä, jotka ovat sitä mieltä, että, että transitto ja kansainvälinen liikenne eivät saisi olla eivät saisi olla tämän direktiivin soveltamisalassa, kun puhutaan lähetetyistä työntekijöistä. Meidän täytyy tietysti taistella kaikkia väärinkäyttöä vastaan, mutta meidän pitää tajuta, että meillä on myös postilaatikkofirmoja, jotka työllistävät ihmisiä ihmiset tekevät työtä Saksassa, mutta saavat palkan ikään kuin olisivat Romaniassa ja Bulgarissa. Tätä me emme tietenkään voi hyväksyä. Olemme iloisia, että me katsomme samaan suuntaan. No sitten tarkastuksista, ne ovat totta kai tärkeitä. Pitäisi olla parempaa yhteistyötä maiden välillä, mutta tarkastukset eivät saisi johtaa hallinnolliseen kuormitukseen, erityisesti PK-yrityksille Niillä on vaikeuksia jo tässä. Minä en voi kuvitella, että kuorma-auton kuljettaja voisi itse, sen pitäisi itse kahlata läpi paperipinoja. Eli meillä pitäisi olla asiakirjoja tarjolla, jotka olisivat mm, sähköisesti täytettävinä. Kabotaasista vielä halusin, halusin tässä yhteydessä sanoa vain sen, että haluan välittää surun valitteluni kollega Jens Nilssonin perheelle. Meillä on varjoesittelijöiden kokous, mutta jos te puhutte tästä ympäristönsuojelusta ja kabotaasi otettiin siihen mukaan, jotta voitaisiin vähentää CO2-päästöjä. Ja minä toivon, että tästä aiheesta puhuttaessa me pääsisimme hyvään kompromissiin kuinka kauan kabotaasi voi kestää. Minä en ole samaa mieltä niiden kanssa, jotka ovat tehneet tarkistuksia, joissa sanotaan, että pitää poistaa kokonaan kabotaasi. Toivottavasti päädymme hyvään tulokseen ja toivon, että kaikki pääsemme optimaaliseen kompromissiin. Madame revaud la parole est à vous. Kiitos Je partage entièrement ce que vous avez indiqué concernant euh, les négociations. Kiitos paljon. Olen samaa mieltä, kun te puhutte siitä, kun neuvoteltiin neuvosto- ja parlamentin välillä lähetetyistä työntekijöistä siihen liittyvästä direktiivin. Totta kai me voimme tietää, että meillä on syrjintää maantieliikenteen kuljettajien kanssa, kun tätä lähdetään soveltamaan. Meidän täytyy lähteä tätä selkeyttämään. Direktiivi vuodelta 2007 sovellista sovelletaan jäsenvaltiossa oleviin kuorma-auton kuljettajiin ja silloin kun puhutaan minimipalkasta, niin silloin noudatetaan eurooppalaista oikeutta, kun puhutaan luonnoksesta, niin mietinnön laation ja varjo ja varjo Esittelijän täytyy tehdä selvä ero kansallisesta liikenteestä ja kabotaasista. Kabotaasihan tarkastettiin viimeisellä lainsäädäntökautella, kuten komissio ehdottaa, että nämä säännöt astuvat voimaan heti ensimmäisenä päivänä. Mielestäni kaikki ehdotukset, jotka eivät ilmennä tätä parlamenttia, saavat hylkäävän tuomion parlamentista. Anteeksi rouva, mutta te puhutte aivan liian nopeasti ja tulkit eivät millään pysy perässä. On on est bon là sur le temps. No niin, kyllä meillä on aikaa. Mutta komissiokin sanovat, että jotkut haluavat kiihkeästi puolustaa kasvavaa liberalisointia. Hekin kannattavat tätä periaatetta. Kun puhutaan kansainvälistä liikenteestä, olen sitä mieltä, että tilanne on monimutkaisempi, koska kun lähdetään soveltamaan direktiiviä, niin käytäntö voi tuoda esille vaikeuksia. Kun tätä tarkastelee näin, minä haluaisin pyytää, että mitä esittelijä on mieltä, mikä ratkaisu voisi olla hyvä työllisyysvaliokunnassa, että lähdetään soveltamaan sääntöjä siinä maassa, jossa tämä kansainvälisen liikenteen äh, kuormaustoiminnat tapahtuvat. Kiitos ja anteeksi, että keskeytin teidät, mutta te menitte aivan liian nopeasti eteenpäin. Edustaja Koor, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Liebe Merja Kylön, vielen Dank für Ihren... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvä. Merja Kylönen, kiitoksia tästä mietinnöstä. Puhun hyvin lyhyesti. Meidän täytyy ensinnäkin tehostaa valvontaa ja samalla myös äh, vähentää äh, byrokratian määrää. Ja tietysti meidän täytyy kyetä tarkistamaan sitten nämä todelliset työtunnit, eikä pelkästään toimia äh, tie- tienvarsitarkastusten pohjalta. Jäsenvaltioita tulisi myöskin rohkaista siihen, etteivät ne ottaisi käyttöön protektionistisia toimenpiteitä. Itse tässä soveltamisalassa olisi pikemminkin sitä mieltä, että meidän täysi, täytyisi jättää nämä kauttakulkumatkat ulkopuolelle. Mutta tietysti meidän täytyy jossain kohdin ottaa tämä huomioon. Ja työntekijöiden lähettäminen, josta sovelletaan kuljettajiin, niin meidän täytyy sitten katsoa kahden päivän kysymystä ja sitten lisätä tätä kuudesta tunnista yhdeksän tuntiin. Kiitos, edustaja Rikki, olkaa hyvä. Kiitos, puheenjohtaja, ihan lyhyesti. Euh, Paljon on sanottu. <clears throat> Tässä on yksi elementti, että todellakin, jos me nyt tässä kallistutaanko työntekijöiden vai yritysten puoleen, jos tässä nyt puolustetaan sektoria lainausmerkeissä, niin silloin on aika yleensä taipumuksena unohtaa yritysten edut ja silloin huomaa, mikä ero on lännen ja idän välillä. Ehkä Espanjassakin, Espanjassakin tämä todetaan täällä, puhuttiin vähän kansallisista tilanteista, mutta en minä lähde tässä nyt heikentämään yleisvaikutelmaa, mutta tietysti jokainen puolustaa argumentteja. Lähetetyt työntekijät, sehän on kruunun jalokivi e- EUn kruunussa, mutta jotkut sanovat, että se on sosiaalisesti ihan hyvä asia, mutta jos lähdetään, puhutaan eurooppalaisista leiristä, <clears throat> jäsenvaltioiden leiristä, työntekijöiden leiristä ja työnantajien leiristä. Tätä kaikkea on kuultu tänään. Ei tässä nyt ole köyhät vastaan rikkaat, niin kuin joskus on tendenssinä nähty. Mutta Merjan mietintö on aika hyvä. Se on hyvin tasapainotettu, mutta ehkä, ehkä ei olisi mikään, mikään sen pahempaan kuin päätyä ääriratkaisuun, että jaetaan kahtia tämä sali. Minä olen aika lailla samaa mieltä puheenjohtajan kanssa, että me olemme kansoja edustava parlamentti. Tätä pientä yksityiskohtaa ei saa unohtaa ja ihan totta, jos lähdetään nyt huonontamaan tuntuvasti jonkun ammattiryhmän työ- ja elinolosuhteita, talouden hyväksi, mutta kyllä silloin on pakko lähteä miettimään tätä asiaa täällä. Toinen kommentti. Totta kai voidaan puolustaa näitä erityislakeja, koska kansainvälinen liikenne, eihän se ole mikä tahansa taloudellinen toiminta. Siinä on vaikeuksia miten me otamme tämän yleisen ongelman lähetetyistä työntekijöistä ja kansainvälisestä liikenteestä, kumpaan suuntaan lähdetään vetämään tätä narua missä ne ääriratkaisut ovat ja miten ne voidaan välttää. Eli täytyisi tasapainottaa hyvin tämä asia ja aivan erityisesti ja täytyy aina muistaa, että noudattamme työntekijöiden oikeuksia. Kiitos. Ja sen jälkeen edustaja Van de Kamp, olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja. Minun mielestäni liikennealan kuljettajien lähettäminen on kyllä erityisen hankala aihe. Ja Mietinkin vain sitä, että olemmeko me nyt tässä sääntelemässä mahdottomia. Ja haluaisinkin kysyä esittelijältä, että noudattaisi KISS-periaatetta, keep it short and simple. Lyhyesti ja yksinkertaisesti siis tässä puhutaan ne kaikkeesta sosiaalisesta polkumyönnistä. Minusta se on kuitenkin aivan kielteistä ja minusta meidän täytyisi varoa sitä, että me saamme aikaiseksi sellaisen järjestelmän, joka sitten ei taas toimi käytännössä. Ensinnäkin kysymys on yleisestä lähettämisen sopimisesta ja minua minä olen erityisesti huomannut sen, että tässä puhutaan rakenteellisesta lähettämisestä. Jos näin toimitaan, niin silloin kansallisia palkkoja pitäisi soveltaa, mutta liikennealalla edelleenkin on rajoilittävä liikennettä. Ja kolmesta neljään maahan käy yksi rekankuljettaja viikossa helposti. Ja näin sen vaatii tällä päivänä vielä paljon paperityötä. Ja sitten täytyy vielä, tämä on vielä varoinen kommentti, täytyy ottaa huomioon se, että kuljettajan pula on, saattaa olla 100 000 ihmistä vuonna 2025 ja sitä ei välttämättä ratkaista tällä lähettämisellä. Se ratkaistaan paremmilla palkoilla ja palkat sisämarkkinoilla, niiden tulisi lähentyä toisiaan. Ei välttämättä lopullisesti vuoteen 2025 mennessä, mutta meidän täytyy kuitenkin saada aikaiseksi järjestelmä, jossa ei ole, jos me kehitämme sellaisen järjestelmän, jossa on valtavasti byrokratia näiden lähetettyjen kuljettajien osalta, niin se mielestäni on hyvä ajatus. Ja mitä tehdään sitten ei-eurooppalaisten kuljettajien kohdalla? Voisiko olla niin, että kuten edustaja Kyllönen toteaa, nyt jo Ukrainasta, valko ja jopa Turkista ja Filippiineiltä tulee kuljettajia eurooppalaisiin rekkoihin. Voivatko hekin olla mukana tässä lähetettyjen kuljettajien järjestelmässä? Kuka sitä valvoo? Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joihin kyllä haluaisin vielä vähän vastauksia. Kiitos. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos, Van de Kamp. Ja nyt annan edus Rouva Wernerille puheenvuoron komissiosta. Olkaa hyvä. Yeah, when we talk about... Niin, kun puhutaan työntekijöiden lähettämisestä, niin on keskeistä muistaa, että juuri saavutettiin yhteisymmärrys yleisestä lähettämisdirektiivistä, joka on suuri askel eteenpäin tässä keskustelussa. Lähettäminen, työntekijöiden lähettäminen on aihe, josta komissio on aina sanonut, että sitä sovelletaan liikennealalle aivan kuten muillekin aloille. Mutta se halusi myös luoda erityissäännökset, jotka ovat suhteelliset tällä mobiililla sektorilla. Ja kiitän edustaja Kyllöstä hyvin selkeästä esittelystä koskien sitä, mitä aineita tai raaka-aineita tähän ihmeratkaisuun voitaisi, voitaisi sisällyttää Kyse, kysymys kuuluu vain, kuinka näitä raaka-aineita annostellaan oikealla tavalla. Ensimmäinen kysymys koskee liikennealan digitalisointia. Meillä on paljon järjestelmiä jo, eikä meidän pitäisi keksiä uusia järjestelmiä, jotta voitaisiin varmistaa tärkeä tiedonvaihto. Täytäntöönpano, säännöt, säännöt ja välineet, sähköiset välineet ovat aivan keskeisiä, mutta meidän täytyy varmistaa, että käytämme parhaalla mahdollisella tavalla myös olemassa olevia järjestelmiä, jotta taakka ei lisääntyisi. Komissio seuraa hyvin tarkasti sitä, että tämä järjestelmä ja järjestelmät toimivat tehokkaasti. Voitte olla varmoja siitä. Lähettämisestä käytävät keskustelut ovat pyörineet aina sen ympärillä, että pitäisikö lähettämistä soveltaa vai eikö sitä pitäisi soveltaa ja minkälaisia säännöksiä voitaisiin parhaiten tai mitkä säännöksiä olisivat parhaita ja järkevimpiä liikennealalla. Ja täytyy tunnustaa, että tarkistukset ovat erilaisia, ne koskevat erilaista, erityyppistä kansainvälistä kuljetusta. Ja te ehdotatte, että ne eroteltaisiin toisistaan sääntöjen soveltamisen osalta. Se on ehkä mielenkiintoinen ehdotus, mutta jos tarkastellaan näitä tarkistuksia, niin pyytäisin, että pitäisitte mielessä, että me tarvitsemme sellaisia sääntöjä, jotka ovat yksinkertaisia, helppoja ymmärtää ja helppoja panna täytäntöön. Tämä on pääasia, jonka nojalla komissio on ehdottanut yhtä yhtenäistä kynnystä kansainvälisten kuljetusten osalta. Ja sitten joitakin kommentteja hallinnollisten mm, vaatimusten osalta näiden lähettämissääntöjen täytäntöön panemiseksi. Mielestämme on tärkeää, että on olemassa suljettu lista vaatimuksista, jotta ei tapahtuisi epätasa-arvoista kohtelua täytäntöön panossa ja voidaan taata myöskin kuljettajien ja liikenteen harjoittajien tasapuolinen kohtelu ja oikeusvarmuus. Monet jäsenvaltiot soveltavat erilaisia vaatimuksia ja se lisää hallinnollista taakkaa, joten se, että saataisiin yhtenäiset eurooppalaiset säännöt aikaiseksi, on jo yksinkertaistamista sinänsä. Me sympatiseeramme kovasti sitä ajatusta, että ainoat asiakirjat, jotka ovat tarkkaan ottaen välttämättömiä tarkastaa tien varsitarkastuksissa, ovat sellaisia, ovat ainoita asiakirjoja, jotka pitäisi olla kuljettajalla mukana sähköisessä muodossa. Mutta kaikki muu tieto olisi parasta tarkastaa yrityksen toimipaikoilla, eikä kuljettajalta. Ja tämä vaatii tietysti kansallisten täytäntöpanoviranomaisten välistä yhteistyötä. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, kun mietitään yleisen lähettämisdirektiivin ja alakohtaisen lähettämisdirektiivin välisiin eroihin, niin on joitakin kysymyksiä, jotka vaativat vielä lisäselvennystä esimerkiksi transit, kulku. Kysymys komission puolelta on sellainen, että voimme vahvistaa, että me olemme katsoneet, että kulku ei täytä lähettämiskäsitteen ehtoja ja pitkäaikainen lähettäminen ei myöskään täytty. täyty. Eikä ole mitään järkeä ajatella, että, että mm, liikenne kuuluisi tähän toimialaan, joten haluaisimme selvennyksiä näihin asioihin. Kiitos Rova Werner. Sitten edustaja Kyllönen, muutama loppuyhteenveto sana. Dear Chair, dear colleagues, thanks. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Kiitoksia puheenvuoroistanne. Onneksi olen tällainen pohjoisen supernainen, joka kykenee ratkaisemaan ongelman toisensa jälkeen. Ja meillä on tasa-arvoinen superjoukkue, joka on valmis tekemään työtä vuorokauden ympäri löytääkseen ratkaisun. Ei sen kummempia yksityiskohtia tästä. Asian halusin sanoa mm, Vaikuttaa nimittäin siltä, että joka kerta kun puhutaan sosiaalista polkumyynnistä tässä huoneessa tai tässä parlamentissa, niin vaikuttaa siltä, että se lausutaan ääneen ihan niin kuin ei olisi yhtäkään yritystä, joka hoitaa hommansa kunnolla. Ja minulla on pk-yritystausta ja tiedän, että on oikein hyviä yrityksiä myös kuljetusalalla Euroopassa, jotka seuraavat kaikkia säännöksiä, täyttävät kaikki tarpeet ja hoitavat hyvin työn tekijänsä. Minä en halua niitä kaikkia rangaista, koska ne kaikki eivät ole syyllisiä. Täytyy myös ymmärtää se, että kun me asetusta muutamme, niin Euroopassa ei ole työpaikkoja ilman yrityksiä. Jotenkin hassua se, että kun pyritään löytämään ratkaisu, niin sanotaan, että no, rangaistaan kaikkia. Ja että kaikki ovat samanlaisia. Ongelmana on myös se, että jos markkinoita muutetaan kovasti ja tällainen asetus otetaan esille, joka lykkää ongelmaa vain kolmansiin maihin, niin Silloin me olemme koko kuljetusalalla ihan hirvittävissä ongelmissa Euroopassa, enkä minä ainakaan tätä halua tapahtuvaksi. Vaikuttaa siltä, että tämän päivän kanta riippuu siitä, että onko kotoisin Itä-Euroopasta tai Länsi-Euroopasta. Olisi kyllä hyvä, että tämänkaltaisia tilanteita vältettäisiin jota meillä jo neuvostossa on. Siellä on kolme jäsenvaltiota, jotka ovat panneet kansainvälistä kulutusta koskevia sääntöjä. Itävalta, Ranska ja Saksa. Ja ihan rehellisesti sanoin niiden sääntöjen puitteissa, jotka eivät koskaan olleet suunniteltuja liikennealalle tai kansainvälisille markkinoille – Kaikki nämä asiat ovat vireillä Euroopan yhteisön tu- tuomioistuimessa. Ja minä olen kyllä täysin kuljettajien puolella, jota käytetään orjina. Sillä tiedän, että näin tapahtuu Euroopassa. Ja me tarvitsemme todella sen kaltaisia sääntöjä, joita yritykset tietysti voivat soveltaa, jotka muuten ovat pk-yrityksiä pääasiallisesti. Ja jos tällainen lähetys, paperi täytyy lähettää joka ikisellä rajalla, niin kyllä tässä nyt hirvittävä sotku vaan syntyy. Ja sitten on vähemmän työpaikkoja eurooppalaisille kuljettajille. Tiukat säännöt todennäköisesti siirtävät työpaikat myös kolmansiin maihin, kuten totesin. Ja valitettavasti myös johtaa siihen, että tehdään tällaisia lume yksityisyrityksiä. On tärkeää siksi, että me löydämme oikean tasapainon näiden sosiaalisten olosuhteiden, sisämarkkinoiden ja Ja, ja otetaan huomioon myös protektionismi. Meillä on paljon puhuttavaa ja paljon yhteisiä aiheita. Me tarvitsemme myös eurooppalaisen luottamusalustan ja sen mm, katsoa sitä, miten luottamusta voidaan rakentaa. Meillä voisi siis olla sellainen alusta, jossa kaikki logistisen ketjun toimijat voisivat kantaa vastuunsa näiden sosiaalisten sääntöjen puitteissa. Ja minusta meidän täytyy rakentaa tuota luottamusta koko kuljetusketjulle ja toimialalle. Ei tässä ole kyse pelkästään täytäntöönpanosta rangaistuksista, koska hyviäkin yrityksiä on olemassa ja hyviä toimijoita. Tasapainoisen ratkaisun avulla täytyy ymmärtää se, että kuullaan myös näiden yritysten ääntä, ei pelkästään niiden kanssa, jotka eivät käyttäydy kunnolla. palaanpa sitten mökilleni, niin kun olen tässä nyt Euroopan ympäri ajellut etsiä ratkaisua, jos jotain löytyy tuolta postilaatikosta, ei postilaatikoyhtiöstä, niin lähettäkääpä sähköpostia, rakkauskirjeitä, jopa suudelmia. Minä voisin tuota suudelmaa käyttää kiss, wim, Niin, voit lähettää sitten minulle näitä suudelmia ja rakkauskirjeitä ja ratkaisu tietysti. Mutta jos sinulla ratkaisuja siis on, toivon, että Ismail ja Vimillä, Ismaililla ja Vimillä niitä löytyy, koska olitte näin kovasti siellä yhdessä. Kyllä minä olen aika mustasukkainen, kun meillä oli niin läheistä yhteistyötä suudamme minullekin, ei vain teidän välillänne. Mutta jatketaan siis työtä. Sori, Wimmen kaikkia lääkkeitä nauttinut tänä aamuna. Näin se vaan menee. Mutta loppusanat. Yhteistyötä, please. Jos on ajatuksia, jotain edes hauskoja ajatuksia, niin ihan vain lähettäkää ne me tarvitsemme kaiken mahdollisen tuen, kaikki mahdolliset ajatukset. Miten voidaan pelastaa maapallo ja niin poispäin. Aamen. Merci beaucoup, Madame Kilonen. Kiitos paljon edustaja Kyllönen näistä rakkauden täyteisistä sanoista. Mutta vin, vain Vimpan de Kampille, kun ne oli osoitettu, niinkö? No niin, nyt ei tästä sen enempää suljetaan tämä aihe nyt loppuun käsitelty. Tarkistukset. Muistutan niistä nyt. Anteeksi, tästä äänestetään 24. päivä toukokuuta kello 9, niin kuin kaikista muistakin mietinnöistä. No niin, lykkää tykö. Edustaja Kyllönen, lähetän teille kannustuksen viestejä ja kyllä me pyrimme tekemään parhaamme ja ja pyrimme lähettämään selkeän viestin tästä parlamentista. Olen pahoillani, mutta minun täytyy nyt poistua. Minulla on toinen tapaaminen, eli esityslistan viimeistä kohdasta ilman kev- kevyistä ajoneuvoista. Minä annan <clears throat> nuijan ja paikkani edustaja Rikeelle. Ja ehkä törmään teihin tuolla käytävillä tai ensi viikolla, mutta me jatkamme vielä kokoustyöskentelyä, vaikka minun täytyykin valitettavasti poistua. Euh, no niin, kiitos. Meidän sydämemme tässä ihan särkyy, kun meidän puheenjohtajamme lähtee täältä. No niin, sitten me tulemme viimeisempään mietintöön, koska me emme nyt tässä lähde käsittelemään – Nilssonin valmistelemaa tekstiä syistä, jotka kaikki tiedämme. Me olemme kaikki erittäin surullisia siitä, emmekä käsittele tätä aihetta ollenkaan. Eli lähdemme käsittelemään ilman kuljettajan vuokrattujen ajoneuvojen käyttämistä maanteiden tavaraliikenteestä ja annan puheenvuoron Rova Montero de Aguiarille, joka on esittelijänä tässä asiakirjassa. Olkaa hyvä, edustaja Aguiar, olkaa hyvä. Eikä hän olekaan paikalla, kysyy puheenjohtaja. Madame Montero de Agua arrive dans deux minutes. Hän tulee paikalle pari minuutin kuluttua. Vim, sinä nyt sait vähän armon aikaa. Yes. What is... On va perdre tout le monde là. Voilà, si vous êtes euh, d'accord et la fin. No niin, jos teille nyt sopii, niin vois, minä kiitän nyt, että Rova Montero joka tuli tänne juoksujalkaa meidän kokoukseemme, ja annan hänelle puheenvuoron, jota hän voi kertoa meille näistä ilman kuljettajan vuokratuista ajoneuvoista, joita käytetään maanteiden tavaraliikenteessä. Mm. Muito obrigada, Sr. Presidente. Pedi desculpa por este atraso. Estava num outro grupo a tentar... Kiitos, puheenjohtaja. Agora. Minulla oli ongelmia vähän tuolla valtamerien kanssa ja nyt minä hyppään tässä tavarakuljetukseen. Minä haluan ensi alkuun kiittää kaikkia kollegoja heidän tekemästään työstä, kun he ovat analysoineet tätä minun ehdotustani. Kiitän myös sihteeristöä tekemästään työstä. Sihteeristä auttoi meitä suunnattomasti, jotta voisimme pohtia tätä teknistä kysymystä. Pakko sanoa, että tämä mietintö euh, menee vähän päinvastaiseen suuntaan kuin mistä täällä on keskusteltu koko iltapäivän ajan. Tämä on monimutkainen asiakirja, hyvin tekninen, joissa on erityispiirteitä, ominaispiirteitä – ja jossa keskitytään aivan erityisesti maihin, jäsenvaltioihin, jotka sijaitsevat EUn reuna-alueilla ja joissa, joilla on jo omia erityispiirteitä. Euh, ja niitä on tuotu korostetusti esille tässä asiakirjassa. Tämän ehdotuksen yleis, piirre yleisluonne on se, että avaittaisiin vähitellen näille vuokratuille ajoneuvoille markkinoita. On nähty vaivaa, jotta voitaisiin laatia minimikriteerit ja niitä ja myös kun niitä laadittu, otettiin huomioon tietyt rajoitukset. Nämä markkinat ovat hyvin moninaiset, erilaiset säännöt ja käytänteet ovat vallitsevia johtuen erilaisista lainsäädännöistä ja erityisistä rajoituksista, jotka liittyvät toimintoihin, kun kuljetetaan omaan, omaan lukuun. Meillä on myös rajoituksia vuokraajoista, vuokraamisen rajoitukset, kaikki nämä kysymykset me olemme pyrkineet kiitos muutosten ja tarkistusten, joita on ehdotettu. Niitä tuli 81 tarkistusta ja pyrin sisällyttämään ne parhaalla mahdollisella tavalla lopputekstiin. Kiitos te, kaikkien teidän kompromissien. Haluaisin kuitenkin lisätä toisen asian. Meidän pitää pyrkiä löytämään vastaus näihin äh, sesongin huippukausiin, ruuhkapiikkeihin. Ja ne ovat mainittuja joissakin kokonaisuuksissa, niin mainittu tässä nimenomaan toimiala kohtaisessa osiossa ja sen takia tätä olemassa olevaa direktiiviä onkin lähdetty uudelleen laatimaan, tarkistamaan, kun puhutaan ajoneuvojen korjaamisesta pitää löytää myös hyvät ajanjaksot. Ne pitäisi pystyä jaksottamaan, kun vuokraaminen tapahtuu toisessa jäsenvaltiossa esimerkiksi. Ja tässä ehdotuksessa me, haluamme, me olemme sisällyttäneet kaikki aspektit näistä määräyksistä. Kaiken tämä, tänä iltapäivänä kuulun ja puhutun jälkeen pitäisi pyrkiä siihen, ettei lähdetä lisäkuormittamaan hallinnollista työtä. Meillä, meillä, me tiedämme, että meillä ei ole ihan hyvin sovellettua ja ajanmukaista hyvin toimivaa lainsäädäntöä, joka myös olisi ajan tasalla yritysten todellisuuden kanssa. Ei haluta lisätä hallinnollista kuormitusta, joka on täysin turhaa päinvastoin toimia siten, että toimivaltaiset viranomaiset voisivat helpottaa lainsäädännön asianmukaista soveltamista. On kyse siitä, että pyrimme antamaan konkreettisia vastauksia, jotta voisimme vastata mm, koettuihin esitettyihin ongelmiin, ne, jotka ovat, ne tahot, jotka ovat törmänneet tähän direktiiviin. En tässä nyt halua puhua kovin pitkällisesti, mutta vielä muutama sana. Me ymmärrämme erittäin hyvin asian vakavuuden, painotamme erittäin suuresti myös työntekijöiden puolustamista. Pitää suojella työolosuhteita näille työntekijöille, mutta tietyssä mielessä pitää eriyttää asiat asiallisesti. Mehän tiedämme, että tämä Tämä lainsäädäntö puhuu ammattipätevyydestä, jatkuvasta ammattikoulutuksesta kuljettajille, mutta sehän löytyy jo direktiivistä vuodelta 2003 89. Ja totta kai se pitää, nämä tekijät pitää ottaa huomioon, sosiaaliset aspektit ja työntekijöiden puolustaminen, mutta täällä, tässä olemme työstäneet tekstiä, joka erityisesti keskittyy vuokrattuihin avoneivoihin ilman kuljettajaa, kun on kyse maantietavarakuljetuksesta. Tätä ei saa unohtaa, se on tärkeä kohta. Tämä minä nyt halusin sanoa já tentamos aqui encontrar... Tämä oli johdanto. Sitten meillä oli varjoesittelijöiden kanssa yhteinen kokous. Me pyrimme löytämään punaisen langan jokaisessa poliittisessa ryhmässä ja pyrimme tekemään kaikkemme päästäksemme yksimielisyyteen ja sopuun, jotta voimme vastata markkinoiden tarpeisiin. Pyrimme välttämään uusien esteiden luomista pyrimme välttämään myös liian sitovien toimenpiteiden luomista, jotta meillä olisi tasapainotettu asiakirja käsissämme ja voisimme täällä mahdollisimman paljon ottaa vastaan tarkistusehdotuksia, joita meille toki on jo tullut kuitenkin pyrimme ymmärtämään koko ajan sen, mikä on komission ehdotus. Kiitos. Euh, Kiitos paljon edustaja Montero de Aguiar. Nyt annan äh, puheenvuoron edustaja Anderssonille varjoesittelijälle. Um, paljon kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää ja hänen tiimiensä oikein kovasti huolellisesta työstä ja edistyksestä, mitä olemme saavuttaneet tähän mennessä, ja erinomaisesta seminaarista, jonka järjestimme yhdessä eri sidosryhmien kanssa. Ja kiittäisin myös sihteeristöä, koska se hoitaa tätä asiaa oikein hyvin. Olemme samaa mieltä monista eri kohdista. Mielestäni tämä on tärkeä asia, jota täytyy käsitellä sen suhteen, kuinka markkinat voisivat, voitaisiin saada toimimaan asianmukaisesti, valvotusti ja säännellysti. Ja tarvitsemme oikeanlaisen kunnollisen sääntelykehyksen. Vaikka tämä asia ei ole aiheuttanut suuria jännitteitä, niin se oli silti tärkeä. Esimerkiksi täytäntöönpano on asia, jolla varmistetaan, että vuokra-autoilla ei sitten vedetä, kaiveta maata jalkojen alta kaikilta muilta auto luokilta ja muilta lainsääntelyn aloilta. Ja sitten turvallisuus ja hyvät käytänteet vuokrautojen kohdalla on tärkeä se myös. Ja kun viitataan sosiaalisiin kysymyksiin, niin tässä ei millään tavoin yritetä, me emme yritä eikä kukaan muukaan yritä ottaa tähän käsiteltäväksi työntekijän oikeuksia, työelämän oikeuksia, vaan kysymys on enemmänkin siitä, että henkilöillä voi olla erilaiset pätevyydet auton kuljettamiseen, niin on aivan ymmärrettävää, että on turvallisempaa, jos on selkeä lainsäädäntökehys sitä varten olemassa. Ja yksi komission mm, esittämä e, etunäkökohta olisi se, että uudemmat uudempien vuokrattujen ajoneuvojen käyttö olisi ympäristöystävällisempää kuin vanhempien, mutta täytyy varmistaa myös, että autoja kuljettavat henkilöt ovat sellaisia, että he pystyvät ajamaan näitä autoja asianmukaisesti niin, että myöskin ympäristöhyödyt toteutuvat. Joten haluan va- var- varmistaa vielä ja vakuuttaa esittelijälle, että se ei ole sosiaalisten oikeuksien tai työoikeuksien, työoikeuksien puuttumisesta, vaan siitä, että haluamme varmistaa yhdenmukaisen sääntelykehyksen koko Euroopalle. Ei se järjestä enää ketään. Telitska. Edustaja Telitska, te voitte käyttää nyt puheenvuoron. Kiitoksia. Kuten jo aamulla totesin valitettavasti varjoisettelemme Van Miltenburg ei päässyt tänään paikalle, koska hän on samanaikaisesti toinenkin tapaaminen. Hän pyysi minua puhumaan niin puolestaan. Ensinnäkin meidän tulisi poittaa sellaiset tarpeettomat rajoitteet, jotka estävät kulttuurisyysten toimimisen tehokkaasti kaikkialla EU-ssa, kuten komissio on ehdottanut. Minimitaso näynnävä käyttöä tarvitaan ja harmonisoinnissa ja rajoitteen täytyy olla oikeasuhtaisia. Jäsenvaltioilla täytyisi olla mahdollisuus rajoittaa ajoneuvon käyttöä niin, että mahdollistetaan 25 prosentin katto koko ajoneuvokantaan. Toiseksi, kun ajoneuvokanta koostuu alle neljästä autosta, niin sitten ainakin yhden ajoneuvon käyttö pitäisi sallia. Lisäksi yhden vuokra käyttö pitäisi sallia ainakin neljä kuukautta peräjälkeen. Ja Toinen kommentti koskee sitä, että niiden ei pitäisi enää saada rajoittaa yli kuustonnisten vuokrautojen käyttöä. ALDE on sellaisia tarkistuksia vastaan, jotka haluavat säilyttää voimassa olemassa olevat rajoitteet. Tämä kaikki on Mildenbyrgin puolesta. Eh Kiitos. Ajala Sender, olkaa hyvä. No Kiitoksia puheenjohtaja. Tällä ei ole nyt tavarakuljetuksen kanssa tekemistä, vaan itse asiassa vuokra-ajoneuvojen kanssa yleisesti ottaen. Ja haluaisin kysyä komissiolta, onko olemassa jonkinlainen mahdollisuus lähi tulevaisuudessa laatia säännöstöä, jonka nojalla vuokra-ajoneuvot ja ajoneuvoyritykset voisivat yhdenmukaistaa toimintatapansa, koska auton vuokraaminen, sanotaan nyt jossakin jäsenvaltiossa ja sen jättäminen sitten toiseen jäsenvaltioon on jotakin aivan tavallista. Se on aivan normaalien tarifien puitteissa tapahtuvaa toimintaa. Mutta silloin kun vuokraa auton esimerkiksi Espanjassa ja haluaa jättää sen Ranskaan, niin tämän aikaan saaminen, sen kulut, se, ne ponnistukset, joita täytyy käydä läpi, ovat valtavia. Haluaisin kysyä, että komissiolta, että onko jossakin lähitulevaisuudessa mahdollista ehkä perustaa jonkinlainen kehys, harmonisointikehys, niin että kansalaisten ei olisi niin kauhean vaikeaa ja kallista suorittaa tämän kaltaisia toimenpiteitä. Se helpottaisi kovasti monienkin ihmisten elämää. Kiitos. Rouva Werner, komissiosta oletteko te vielä kanssamme? Annan teille taas puheenvuoron. Olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijä Monterolle ja kaikille mepeille esitetyistä tarkistuksista. tässä kyseessä ei ole mikään sosiaalinen ehdotus osa pakettia, vaan perinteinen sisämarkkinaehdotus. Todellisuudessa tänä päivänä meillä on paljon jäsenvaltioita, jotka nyt jo mahdollistavat sen, että operaattorit voivat käyttää vuokraajaneuvoja myös muissa jäsenvaltioissa. Eikä yksikään ole raportoinut vakavista ongelmista ja meistä on suuria etuja tehokkuudessa, kun poistamme jotakin näistä rajoitteista, jotka mahdollistavat sitten enemmän toimintamahdollisuuksia taloudellisille toiminnoille, varsinkin ruuhka- tai sesonkiaikoina aikoina olen kovin kiitollisia kaikista tarkistuksista, jotka vahvistavat pääperiaatteen artiklassa 2 tässä ehdotuksessa. Siinä todetaan, että vuokraajoneuvon käyttäminen omassa maassa ja sitä tulisi saada käyttää kaikkialla EU-ssa riippumatta siitä, mistä, missä tuo ajoneuvo on rekisteröity. Ei ole mitään syytä sille, miksi jäsenvaltio muu kuin, jos operaattori sisältö voisi tässä suhteessa sanella säännöt. Artikla 2, siinä on tiettyjä rajoitteita ja se toimisi paremmin suhteessa itse asiassa artiklan 3. Se mahdollistaa nimenomaisesti sen, että sijaintipaikkamaa voi esittää jotakin rajoitteita ja jotkut näistä rajoitteista – ovat seurausta tarpeesta välttää, veron, välttää veronkiertoa. Ajoneuvon verohan vaihtelee voimakkaasti maasta toiseen. Eli todellakin on olemassa mahdollisuus sille, että toimijat saattavat siirtää ajoneuvonsa mielenkiintoisimpiin verotusmaihin ja näin toimipaikkamaa saattaa haluta välttää tällaista. Ehdotuksessamme olemme jo ottaneet esille yhden tämänkaltaisen rajoitteen, ja se tapahtuu niin, että rajoitamme sitä, miten kauan tällaista vuokrausta voi harrastaa. Jotkut tarkistukset pyrkivät siihen, että vähintään tätä minimiaikaa vain yhteen kuukauteen. Meidän mielestämme kuitenkin se on liian dramaattinen veto ja se on yhtä tavoitetta vastaan, eli se, että pyritään ottamaan huomioon myös nämä kausikohtaiset ruuhkaajat. Meillä on myös useita tarkistuksia, jotka mahdollistaisivat sen, että jäsenvaltiot voisivat oman lukuun tapahtuvien toimintojen rajoittamisen. Tämä taas olisi komission alkuperäistä tavoitetta vastaan. Kuten totesin, vuokraneuvot voivat lisätä joustavuutta, joka operaattorilla on, ja emme näe mitään syytä sille, miksi meidän pitäisi toimia eri tavalla näiden oman lukuun tehtävien toimintojen suhteen. Jos operatoimintaa muuta valintaa ei ole, niin saattaa olla, että hän vaikka sitten ostaa ajoneuvon, alikäyttää sitä, ja mehän tiedämme, että keskimäärin se johtaisi siihen, että meillä olisi vanhempi ajoneuvokanta. Lisäksi olemme saaneet tilastoista nähdä, että tällainen tyhjäkäyttö on korkeampaa maissa, joissa rajoitteita on, kuin niissä, joissa rajoitteita ei ole. Sitten nämä yksi tärkeistä lopullisista kannoista koskee täytäntöönpanoa ja sitä, että täytäntöönpano pitäisi tapahtua niin, että se ottaa paljon taakkaa eikä kustannuksia. Ja näin tuemme kaikkia niitä tarkistuksia, joissa viitataan digitaalisten toimien käyttöön, varsinkin kansallisten sähköisten rekisterien käyttöön kuljetusyrityksille. Rekisterinumero joka on tällaisen yrityksen käytössä. Se rekisteröidään kansainvälisen rekisteriin ja kun nämä rekisterit käydään läpi, operaattorit tietävät, mikä ajoneuvo on äh, lainattu, mikä vuokrattu. Eli tämä meidän täytyy pitää mielessämme. Ja tätä haluaisimme, että tarkastelisitte myös tässä valossa. Eli Kaiken kaikkiaan kyseessä on ehdotus, jonka tavoitteena on auttaa operaattoreita, joista pitäisi tehdä sisämarkkinoista tehokkaampi, joka tulisi poistaa joitakin niistä säännöistä, jotka taloudellisesti ovat hankalasti perusteltavissa. Kyse on siis oikeasuhtaisuudesta, joka tällä tavalla pyritään saamaan voimaan. Kiitos Rouva Werner ja sitten loppusanat edustaja Montero de Aguiar. Olkaa hyvä. Eh, eh, kiitos, kiitos paljon puheenjohtaja. Ihan yksinkertaisesti haluan sanoa vain, että kun pidimme viimeisimmän kokouksemme varjosittelijöiden kanssa, me olimme yksimielisiä siitä, että me ottaisimme huomioon tämän eriyttämisen artiklan 2 ja 3 välillä aivan erityisesti kun on kyse rajoituksista. Me otamme huomioon komission tavoitteet, joita neuvosto seuraa, ja kiitän kaikkia kollegoja heidän kommenteistaan. Sanoakseni Rouva Ajala Senterille, että mitä te sanoitte ei nyt ehkä liity ihan suoraan tähän mietintöön, mutta, mutta ymmärsin, ymmärsin viestin mitä te halusitte sanoa. Kiitos paljon. Madame. Kiitos edustaja Montero de Aguirille. Kun muut asiakirjat liikkuvuuspaketista numero yksi ovat äänestyksen alaisena 24. päivä toukokuuta kello 9 aamulla, siihen saa saattaneen mennä koko aamupäivä, niin meillä ei nyt ole tällä hetkellä muita asioita. Meidän esityslistallamme eli kokous päättyy tältä osin tähän. Seuraava kokous pidetään torstaina 12. huhtikuuta kello 9. Kiitos kaikille, hyvää loppuiltapäivää iltaa.